Yes. Niin. Mitä minä sanoin, minä totesin, että olen siis tehnyt tätä alusta lähtien. Olen nähnyt näin monia elementtejä, hyviä elementtejä päästökaupassa. Saman aikaan kuitenkin minusta meidän tulisi olla rehellisiä itsellemme tietyssä mielessä. Euroopan ilmastopolitiikalla on valtaisa hintalappu, mutta tällä hetkellä meillä on kaikkein kallein yksipuolinen ilmastopolitiikka koko maailmassa – ja se vähentää työpaikkoja EU:ssa ja rankaisee maailman puhtaimpia toimia. Ja kun me puhumme päästökauppajärjestelmästä, olisi mainittava, koska itse asiassa uusin tutkimus osoittaa, että yhden politiikka ei edes vähennä päästöjä. Mitä minä tällä tarkoitan? Siis jos me otamme huomioon kulutuksen, niin itse asiassa EUn kokonaispäästöt ovat kasvaneet kun tuotantoon perustuvat päätökset ovat todellakin vähentyneet huomattavasti, tietysti, koska meillä on päästökauppajärjestelmä. Huomiota herättävällä tavalla kuitenkin kulutuksen lisä, kulutukseen päästöt ovat lisääntyneet dramaattisesti. Tämä puhuu sitä kieltä, että tässä on epäonnistuttu meidän ilmastopolitiikkamme vuoksi. Tuotantoa on siirretty maailman muihin osiin, joissa tuotanto on vähemmän puhdasta ja työllisyys, työttömyys, anteeksi, tulkkikorjaa, EU:ssa on lisääntynyt. Meidän täytyisi muistaa, että tämä on myös tietynlainen automaatti. Ja kun me puhumme siitä, että nyt pelastamme ilmastoon, mitä täytyisi muistaa, että emme nyt ole tässä aivan oikealla tiellä niin kauan kuin kriteeri ilmastopolitiikassa perustuu tuotantoon eikä kulutukseen. Ja tämä on nyt se väline, jolla harjoitetaan ulkoistamista. ETS päästökauppajärjestelmä on se, millä me ulkoistamme tuotannon ja päästöt. Joten en ymmärrä, miksi meidän pelkästään pyrkiä keskittymään siihen, miten säästämme tämän ETS-mekanismin puitteissa. Poliittinen eh, hintainterventio tässä vaiheessa voisi johtaa ennakoimattomiin taloudellisiin vaikutuksiin ja voisi myöskin estää talouden elpymistä, työpaikkojen luomista ja kilpailukykyä. Hiilin osalta on todettu, että suurimmat energian kuluttajat Euroopassa voisivat nähdä, että heidän laskunsa nousisivat yli 1,2 miljardia euroa, eli vuosittain 2 prosenttia seuraavien kolmen vuoden aikana näiden suunnitelmien vuoksi. Joten ehdotettu selkeytyskorjaus, jota komissio nyt on tehnyt, antaisi komissiolle mahdollisuuden manipuloida edelleen markkinoita, mikä aiheuttaisi paljon sekannusta ja epävarmuutta. Ja se myöskin tuhoaisi koko järjestelmän uskottavuuden markkinaperusteisena järjestelmänä. Ja vaikka tämä nyt olikin kenties kertatoimi, silti tästä aiheutuisi lisääntyviä energiakustannuksia yksityisille ja teollisuuden kuluttajille ja lisääntyvää riskiä hiilivuodoista. Tämä kaikki aikana, jolloin EUn talous kamppailee löytääkseen tien ulos kriisistä ja tarvitsee vakautta ja toimenpiteitä, joilla voidaan vahvistaa taloutta. Sen sijaan EU pitäisi nyt luoda tässä myönteisiä kannustimia ja rahoittaa teknistä kehitystä, joka tukisi yrityksiä, meikä toimia päinvastoin. Sosiaaliset kollegat, minä kehottaisin teitä pohtimaan asiaa kahdesti. Minä olen teidän puhuvan kasvusta. Sallikaa kasvua. Älkää tappako yrityksiä nyt näinä heikkoina aikoina. I have heard said that uh, now we would give some... Nyt äh, on puhuttu siitä, että meidän pitäisi jotenkin nyt tässä asettaa etusia, äh, etusijaan hiili sillä, että jättäisimme päästökaupajärjestelmän sellaiseen muotoon kuin missä se on. Energiayritykset eivät käytä hiiltä siksi, että äh, hinta on alhainen hiilidioksidin osalta, vaan siksi, että hiilen hinta on alhainen. Ja tämä riittyy siihen, että Yhdysvalloista voidaan nyt tuoda tällä hetkellä edullista hiiltä Saksaan, Eurooppaan, joten tämä huutokauppojen ajoituksen muuttaminen ei vaikuta hiilen hintaan. Päästökauppajärjestelmä suunniteltiin toisella aikana. Silloin ei ollut kriisiä energian osalta ja tilanne Yhdysvalloissa oli toisen näköinen kuin nyt. Meidän täytyy löytää ratkaisuja EUn talouteen ja etsiä tilannetta, jolla voitaisiin muuttaa peliä ja etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Yhdysvalloissa seuraavien 50 vuoden ajan oletetaan kaasun hinnan pysyvän alhaisena – eli noin kolmanneksena eh, EUn hinnoista, ja sähkön hinta on tasainen, vakiintunut, vakaa. Eh, EUssa sen sijaan että tapahtuu kasvua, mikä tulee merkitsemään sitä, että energian hinnan osalta ero tärkeimpään kilpailijaan tulee kasvamaan. Tämä siis johtaa siihen, että me vahingoitamme EUn taloutta, mikä ei sunkaan ole se ratkaisu, jota me haluamme. Tuleeko tämä huutokauppojen ajoituksen muuttaminen auttamaan tilanteessa. Se ei tule johtamaan mihinkään todellisiin rakenteellisiin ratkaisuihin. Se tulee pelkästään lisäämään energian kustannuksia kaikille nyt kriisin aikana. Ja tämä ajoitusmuuttamiskysymys, se saattaa nostaa... But never to 50 euro, which is the threshold for any... Hiilidioksidin osalta jos me todella haluamme, että hiilidioksidin kautta saadaan estettyä hiilen käyttöä tai muuttamaan toimintaansa niin, että ne siirtyvät kaasusta hiileen, silloin pitää katsoa, mikä on tämä siirron hinta. Ja ajatellen nyt alhaista hintaa, silloin hiilidioksidin hinnan pitäisi olla 40-50 euroa, jotta voitaisiin saada aikaan muutos polttoaineessa. Tämä hinta ei ole kestävällä tasolla ajatellen energian kuluttajia Euroopassa. Se nostaa energian hintaa kriisin aikana, eikä huutokauppojen ajoituksen muutos tule muuttamaan mitenkään tilannetta. Joten me siis tarvitsemme pitkän aikaista ennustettavuutta lainsäädännössä. Se on se toden asia, joka antaa varmuutta ja välttämättömän kannustimen niille, jotka investoivat uuteen tekniikkaan. Tämä huutokauppojen ajoitusta koskeva kysymysratkaisu ei tule auttamaan. On hyvin vaikeaa sanoa kyllä komission suunnitelmille. Olemme varovaisia. Olen varma, että kollegat tulevat lisäämään tähän vielä kommentteja, mutta meistä tuntuu siltä, että tämä ei ole oikea aika eikä hyvä ajatus. Päästökauppajärjestelmään pitäisi saada toimia ilman tällaisia interventioita. Päästökauppajärjestelmän tulisi olla teknologian neutraali, markkinoihin perustuva järjestelmä, joka olisi kustannustehokas ja taloudellisesti toimiva menetelmä, joka antaisi vakuuta teollisuudelle ja ennustettavuutta. Mitä täytyy sanoa, että jopa spekulointi pelkästään on jo vahingoittanut investointiilmastoa Euroopassa, eikä meillä suoraan sanottuna ole varaa siihen. Kiitos. Thank you very much. Chris Davis. Kiitoksia, Chris Davis. Well, I too have been... Niin, minäkin olen ollut tekemisissä päästökauppajärjestelmän kanssa alusta asti. Ja Korhola on hyvin johdonmukainen siinä, mitä hän sanoi. En koskaan muista, että hän olisi sanonut mitään hyvää tästä, en muista, että hän olisi sitä vastustanut aluista tai viime vuosikymmenen alusta asti. Välillä on vaikea muistaa tätä, koska EPPn esittelijä itse asiassa ohjasi tätä järjestelmää käsittelyä alusta asti. Siinä se sai paljon tukea ja parlamentti myöskin tuki toimenpiteitä, jolla vahvistettaisiin tätä järjestelmää, kun äänestimme tästä noin 400 äänellä sen puolesta. Ja sitten pyysimme, että komissio laittaisi syrjään tietyn määrän oikeuksia. Mutta kyseessä on nyt tämä backloading kysymys, takapainotuskysymys. Se on erittäin tärkeä kysymys ja se on nostanut tämän poliittisen keskustelun parlamentissa ja neuvostossa. Tämä on hyvin merkittävää, ihmeellistä. Ja syy on se, että sitä käytetään ikään kuin Trojan hevosena sillä, pyritään hyökkäämään ei niinkään tätä päästökauppajärjestelmää, vaan kaikkea, mitä Eurooppa tekee ilmastonmuutoksen eh, hillitsemiseksi. Eli mikä on näkymä tulevaisuudelle muu kuin alhaiset energiahinnat. Jos katsotaan maailmaa, niin mitä tämä oikeastaan sitten tarkoittaa? Sitä, että meillä olisi Äh, tule, mitä meillä olisi tulevaisuudessa, jos ajatellaan minkälaisia laitoksia sitten tulevaisuudessa keskellä. Meillä pitää olla jonkinlainen visio, pitkän aikavälin visio tässä keskustelussa. Päästökauppajärjestelmä al- aikojen alussa oli sellainen, että äh, hinta oli tietty alhainen ja odotimme, että hinta nousisi ja nyt se on ennätyksellisen alhaalla, aivan kuten puheenjohtaja sanoi, se on noin neljä euroa tonnilta. Ja tässä investointeja, tai kun puhutaan eri hinnoista, tämä on ikään kuin otettu e-, erillisestä maailmasta. Ja tässä ei ole pyritty tekemään suuria muutoksia äh, järjestelmään, vaan pyrittiin vain estämään se, että markkinat romahtaisivat kokonaan. Ja me tiedämme, näitä huutokauppoja on peruttu. ja ainahan tässä voidaan tätä kaupankäyntiroolia muuttaa, mutta meidän piti kehittää tällaiset markkinajärjestelmät ja saada järjestelmät toimimaan ja sitten on pyritty saamaan näitä investointeja aikaiseksi. Tämä takapainotuskysymys on, siis kysymyksenä on se, että pyritään pitämään tämä järjestelmä voimissaan. Ja mikä, mitkä ovat sitten vaikutuksia tästä ö, toimesta? Me ö, kuulimme Carbon lähteestä että tämä hinta saattaisi nousta kahteen, kahdeksan euroon tonnilta ja siinä aikana se oli seitsemän euroa tonnilta. Eli jos tämä takapainotus ei mene läpi, niin sitten hinnasta tulee ehkä noin 5 euroa tonnilta. Sehän on vielä alhaisempi hinta, mutta 8 euroa tonnilta tämä ei ole sellainen asia, joka mitenkään muuttaisi näiden laitosten rakentajien toimia mihinkään suuntaan. Olemme kuulleet niiltä, jotka ovat tätä ehdotusta vastaan, että komissio ylittää toimivaltuutensa. Mutta komissio on kuitenkin äh, laatinut yhteispäätösmenettelytoimen, joten ei voida näinkään sanoa. En sano, että komissio sääntelee, tai sanotaan, että komissio sääntelee tätä järjestelmää, mutta on hyviä argumentteja, jotka sanovat, että komissiolla on toimivaltuudet äh, perussopimuksen mukaisesti muokata näitä aikatauluja ja niin edelleen, mutta kyseessä on nyt siis yhteispäätösmenettely. Ja jotkut ihmiset sanovat, että meidän ei pitäisi puuttua ma, ma, markkinoiden mekanismiin, että me manipuloimme, mutta Korhola oli mukana, itse olin mukana, kun esiteltiin tämä päästökauppajärjestelmä komission, komission jäsenen puolesta. Ja hän sanoi, että me opimme samalla kuin teemme ja olemme tehneet paljon virheitä, muut maat maailman muut maat oppivat meidän järjestelmästä, me katsovat meidän kokemuksiaan, mutta me edelleenkin opimme tekemällä. Ja joskus näin pitää tehdä, jotta voimme jatkaa eteenpäin sen sijaan, että järjestelmä romahtaisi kokonaan. Sitten on sanottu, että kaikki tämä luo investoinneille epävarmuutta. No, Mikä voisi luoda enemmän epävarmuutta investoinnille kuin se, että meiltä puuttuu visio tulevaisuudesta? Mitä Your Electric tekee, kertoo meille on se, että jos ihmiset haluavat tällaisen vähähiilisen tulevaisuuden, niin sillä on korkea hinta ja markkinat tarvitsevat stimulointia, jotta se menee siihen suuntaan, jossa vähähiilisiä investointeja voidaan tehdä. Mutta tämä takapainotus ei vaikuta siihen. Tämä kyseessä on se, että me muutamme tätä ajoitusta, huutokauppojen ajoitusta, emmekä pysäytä tätä myymistä kokonaan. Eli me vain muutamme hieman tätä ajoitusta. Tämä on hyvin pieni ehdotus, minimaalinen ehdotus. Meidän pitää jatkaa ja tehdä se, sillä ei ole minkäänlaisia vaikutuksia – investointien asemaan tai tuottavuuteen hyödyn, hyötyyn tällä alueella. Ja lopullinen kommenttini on se, että olemme kuulleet, että tällaiset ää, tai, tai tuotantoa siirretään muualle. Me tiedämme esimerkiksi alumiinialalla, että tuotantoa siirrellään, siirretään muualle, koska emme voi kilpailla sillä, että rakentaisimme alumiini äh, tuotantoa eh, muiden tuotantojen rinnalle, mutta mi, ei kuitenkaan ole esitetty sellaisia tutkimuksia, joissa sanotaan, että energiaintensiiviset alat tekevät hyötyä. Esimerkiksi ilmailualalla tehdään tai saadaan hyötyä päästökauppajärjestelmästä. Tämä kyseessä on vain myytti. Tämä on loppauskeino sanoa eh, tai väittää tällaisia, että energiaintensiiviset eh, teollisuudet lähtevät muualle mutta ei se päästökauppa niitä aja muualle. Kiitoksia Chris Davis ja seuraavaksi Bas Eichhout. Thank you, Mr. Chairman, and, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Um, nyt voisin tietysti aloittaa ideologisen keskustelun äh, ilmastokriisistä ja siitä, miten se nyt pitäisi sanoa. Ja voisin aloittaa keskustelemaan siitä, äh, kuinka monet yritykset ansaitsivat rahaa hiilidioksidilla, koska saivat ilmaisia päästöoikeuksia toisella kaudella. Voisin viitata maahan, joka on hyvin kunnianhimoinen energiasiirtymisessä ja samanaikaisesti kilpailukykyisin Euroopan talous, Saksa. Voisin puhua Australiasta, jolla on seitsemän 17 euron e, hintainen, järjestelmässä 17 euron hinta, e, että voisin sanoa, että jos haluaa olla todella kunnianhimoinen muuta Australian, voisin aloittaa tästä ja sitten pyytää toimenpiteitä, mutta me olemme paljon pidemmälle. Tämä keskustelu on jo muuttunut ja minä todella ihmettelen, Ovatko kollegani todella tietoisia siitä, että keskustelu on täysin muuttunut? Emme me enää keskustele tällaisista asioista. Me keskustelemme siitä, että pelastetaan päästökauppajärjestelmä. Tästä on kyse. Tämä hinta on alle viiden, se on menossa kohti neljää, se laskee joka päivä viime viikolla neljän miljoonan päästöoikeuden huutokauppa peruttiin Saksassa, koska ei ollut yhtään ostajaa. Ainoa syy, miksi meillä on vielä hinta, äh, koska on vielä joitakin investoijia, jotka ajattelevat, että tämä järjestelmä toimii, mutta heidän määränsä vähenee päivittäin. Tästä on kyse. On kyse päästökaupan tulevaisuudesta. Ja ne ihmiset, jotka sanovat, että minä vastustan tätä äh, aikataulun muutosta, äh, tätä takapainotteisuutta, niin sitten minä kysyn teiltä, että kannatatko päästökauppajärjestelmää vai eivät? Et, teette. Jos haluatte päästä päästökauppajärjestelmästä eroon, kuten edustaja Korhola, niin hyvä on, sanokaa se. Mutta älkää sanoko, että meidän täytyy ajatella markkinoita. Päästökauppajärjestelmä on osa markkinoita. Me annamme eh, hiilidioksille hinnan. Jos ette halua päästökauppajärjestelmää, niin sanokaa se. Hyvä. Sitten meillä on selvä eh, keskustele. Mutta sitten minä sanon eh, niille, jotka puolustivat päästökauppajärjestelmää. Vastustatteko nyt todellakin tätä huutokauppojen ajoitusten muuttamista vai vastustatteko päästökauppajärjestelmää? Me tässä ainoastaan ostamme aikaa ennen kuin tämä koko järjestelmä romahtaa. Minä en pidä tästä ehdotuksesta. Minun vihreästä näkökulmastani takapainotus ei ole mitään. Hinta nousee ehkä viiteen, kuuteen, jos olemme onnekkaita. Me lykkäämme tätä keskustelta. Ehkä seuraavalle komissaarille. Kuka tietää, kuka se on? Me emme tiedä. Me ainoastaan lykkäämme tätä keskustelua ja jos me pidämme aina vain kiinni tästä takapainotusta, niin ongelma palaa 2016 eh, tai 2017 ja hinta romahtaa, koska eh, järjestelmä ylikuormittuu meidän täytyy ostaa aikaa. Minä haluan linkittää tämän, kuten yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, rakenteellisiin toimenpiteisiin, koska minä haluan enemmän, kyllä. Tämä on minun ideologinen keskustelu. Keskustellaan tästä, miten pelastetaan tämä järjestelmä. Tähän haluan kuulla kollegoiltani. Ehkä te ette kannata... Äm, äh, äh, päästöoikeuksien äh, poisottoa, mitä sitten haluatte tehdä? Neuvostossa Ranska kannattaa, Espanja kannattaa, Italia kannattaa, yhdistynyt kuningaskunta haluaa mennä pidemmälle. Irlannin ministeri eilen myös sanoi, että me tarvitsemme keskustelua siitä, haluammeko päästökauppajärjestelmä vai emme. Tämä on se keskustelu. Neuvosto on parlamenttia edellä, tämä on häpeällistä. Me olimme ennen ilmastopolitiikan eturintamassa, me, nyt me olemme neuvoston keskustelua jäljessä. Neuvosto katsoo ainoastaan että mitä Saksa tekee. Jos Peter Altmaier voittaa tämän keskustelun, niin sitten Saksa on puolesta. Sitten tämä menee läpi ja neuvosto kannattaa. Me vaan keskustelemme hölynpölystä. Tämä on nyt parlamentin ongelma ja minä olen erittäin Mm, surullinen, koska minun vihreästä näkökulmasta niin meidän pitäisi mennä vielä paljon pidemmälle, mutta me emme edes keskustele tästä. Minun loppukommenttini on, hyvä on, jos minun kollegani sanovat, että hyvä on, me en halua päästökauppajärjestelmän hyvä on, niin katsotaan sitten tuota hiilivuotolistaa. Tuo tunnettu hiilivuotolista, joka hinta on 30 euroa, 30 euroa. Meidän täytyy uusia sitä. Hyvä on, jos tapamme päästökauppajärjestelmä niin luovutaan sitten myös tästä listasta, joka perustuu 30 euroon, koska tätähän me teemme. Me autamme teollisuutta joka taholta. Terästeollisuus saa nyt jotain innovaatiorahoja. Meillä on vielä potentiaalia, että epäsuorat kustannukset korvataan kansallisella tasolla. Meillä on hiilivuotolista, joka perustuu 30 euroon, poistetaan sekin sitten kaikki. Käydään sitä keskustelua vai tuetaanko ainoastaan tätä yksinkertaista ehdotusta, ostetaan aikaa ja käydään todellista keskustelua, mutta tarvitsemme aikaa, koska muuten tämä järjestelmä kaatuu ja sitten, hyvät kollegat, te olette vastuussa siitä. Vielen Dank, Bas Eichhardt. Paljon kiitoksia, Bas Eichhout. Martin Kälänen. Uh, thank you, Matthias. Kiitos, Matthias ja kiitos siitä, että sain tilaisuuden osallistua tähän keskusteluun. Näyttää siltä, että kysymys on enemmän siitä, mitä on hiilipolitiikan modaliteetit ja sen hyvät ja huonot puolet. Minä olen aika yllättynyt sekä Chris Davisin että Buzz Eichhoutin puheenvuoroista tässä. Jos tämä ehdotus todellaan täyttää ajan hukkaa, eikä se ole mitään merkitystä, miksi nyt ylipäätään keskustelemme siitä. Minä en usko, että se on täysin merkityksetön, sillä, mistä sillä on merkitystä. En ole varma siitä, onko se hyvä asia, mutta sillä on merkitystä. Ja siksi tällainen esitys ylipäätään on tehty. Mutta ne, jotka ovat nyt todella innokkaita tukijoita, niin ovat niin inno, miksi olivat niin innokkaita, jos sen mielestään siitä se on ajan hukkaa. Nyt haluaisin sanoa jälleen kerran Basille ja Chrisille vastauksena tästä hiilivuodoista. Tätä käsitellään tällaisena tilaisena akateemisena keskusteluna, mutta tämä on kuitenkin hyvin todellista. Minun alueellani Chris puhui alumiinin tuotannosta. Meillä on ollut suuri alumiinin tuotantoyksikkö minun alueellani Alcan, ja siinä oli 400 työntekijää alueella, jossa on korkea työttömyys. Ja tuo suljettiin tuo aiemmin viime vuonna päivässäkapajärjestelmän vuoksi täysin EUn lainsäädäntö on johtanut siihen, että tämä yritys lopetettiin. Mihin se siirtyy? Intiaan, Kiinaan tai johonkin muuhun tällaisen alhaisen tuotantokustannuksen maahan. Ei, yritys siirtyi Kanadaan. Kanadaan. Maahan, jossa on korkea elintaso, korkea palkkataso, korkea tuotantokustannukset. Se on Kysymys on pelkästään energian hinnasta ja hiilen hinnasta. Kysymys on teollisuudesta, joka on hyvin energiaintensiivistä, joten tästä ei ilmasto ole hyötynyt lainkaan. Samat päästöt menevät samaan ilmapi, ilmastoon, mutta me olemme vain tehokkaasti nyt siirtäneet satoja työpaikkaa EU-sta ulkopuolelle. Tämä on se suorainen vaikutus joka hiilipääst- on, ja tämä tapahtuu monilla eu alueilla. Voisin siis sanoa, että tämä on hinta, joka on maksamisen arvoinen, voi sanoa, että vaan hankkiudutaan eroon näistä vanhoista alueista. Tulevaisuus on uudessa vihreässä teollisuudessa. Tämän argumentin me kuulemme jatkuvasti, mutta nämä uudet vihreät teollisuudet, niitä tuetaan julkisilla tuilla. Siinä kustannustehokkuus ei ole, sitä ei ole olemassa. Ja e, pitäisi sanoa, että sanoa, että hiilivuoto ei ole, sitä tapahdu monet mistä näkyvässä tapahtuu joka päivä kaiken aikaa. Mitä sitten tulee tähän ehdotukseen itseensä? me olemme, voisimme keskustella siitä hyvin pitkään, mutta siitä on kuitenkin sanottu jo kaikki. Kysymys on markkinajärjestelmästä. Minäkin olin paikalla tässä valiokunnassa ja tässä parlamentissa silloin, kun me keskustelimme tästä alun perin. Chris on oikeassa. Komission jäsen aikoinaan sanoi, että me oppisimme tekemällä, ja jos ehdotus on menestyksekäs se katsotaan, niin toimiiko se. Mutta sitä kuitenkin muistaa, että silloin EU johti maailmaa. Meidän piti osoittaa, että tämä olisi johtanut meidän asemaan, jossa olisimme olleet kilpailussa todella kärjessä. Kaikki olivat kuitenkin huolissaan silloin ilmastonmuutoksesta ja uskomme, että koko maailma seuraisi meitä tällaisen järjestelmän toimeenpanossa, mutta tosiasia on se, että muu maailma ei ole seurannut meitä tällaisen järjestelmän toimeenpanossa. On pari yritystä siellä täällä muutamassa paikassa, jossa puhutaan periaatteiden puolesta, mutta käytännössä muu maailma ei seuraa meitä ja se on ongelma. Huolimatta presidentti Obaman kauniista sanoista viime viikolla. Me joudumme kuitenkin odottamaan ja katsomaan, ryhtyykö Yhdysvallat minkälaisiin toimiin. Ja minun keskusteluni kongressin jäsenten kanssa, senatorien kanssa ovat osoittaneet, että Yhdysvaltain kongressissa ei ole mitään kiinnosta tehdä mitään enempää. Ja Yhdysvaltain talous itse asiassa nyt sitten samaan aikaan kukoistaa, kun liuskekaasu on halpaa. Tämän esityksen pohjalta tämä interventionist interventionistinen toimi, sen pitäisi perustella. Komissio halusi markkinapohjaisen järjestelmän, se halusi siis sen toivan hyvin. Monien mielestä se toimii hyvin. Hiilen hinta on hyvin alhainen, 5,2, mutta nyt se on kuitenkin pudonnut sen alle jo. Mutta syy siihen, että tähän puhutaan, on se, että järjestelmä ei toimi kunnolla. Se ei ole tehokas, se ei tuota sitä, mitä sen pitäisi, jos markkinamekanismin mukaan se toimisi kunnolla kuitenkin. Lama on aiheuttanut sen, että hinta on pudonnut, koska on yleisesti ottaen vähemmän tuotantoa Euroopassa ja vähemmän lupia on markkinoilla. Me olemme hyväksyneet sen, että se ei siis toimi kunnolla. Ajattelen äh, alkuperäistä ehdotusta, jota katsottiin silloin, kun tämä järjestelmä otettiin käyttöön, mutta en tiedä, tuleeko tämä esitys tekemään mitään suuta vaikutusta tähän järjestelmään parantamaan tilannetta. Frau Korola. Kiitos ja Martin Kalanen, edustaja Korhola, työjärjestyspuheenvuoro. Yes, I just want to uh, correct one mis- Niin, halusin vain korjata yhden virheen. One mistake. Tämä työjärjestyspuheenvuoro. I have said Zur Geschäftsordnung haben Sie sich gemeldet. Es geht hier Te pyysitte työjärjestyspuheenvuoroa. Procedure to, to, to correct a mistake. Niin kertokaa, mikä on oikea menettely. Haluaisin korjata yhden virheen. I- täysistunnossa yleensä ihmiset voivat sanoa, jos heistä sanotaan jotakin väärää. Uh, do we have... Niin siellä meillä on sininen kortti. Onko meillä se täällä käytössä? Can I say it now? Saanko sanoa tämän nyt? Niin, haluaisin sanoa, en ole koskaan sanonut, että, että meidän pitäisi oppia tekemällä. Minä en sitä sanonut, Viikman sanoi sen meidän ryhmästämme. Niin, niin, päinvastoin, niin, päinvastoin. Me emme ole lapsia. Lapset oppivat tekemällä, mutta me emme ole lapsia. Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir die Rednerliste, Rednerliste ab. No niin, nyt menemme läpi tämän puhujalistan. Jos meillä on työjärjestyspuheenvuoro, niin se voidaan hyväksyä, mutta ei sen enempää, koska minulla on vielä paljon muita puhujia eh, esitys, eh, kollegoja esityslistalla. Ja nyt edustaja Chimanski, EFDn varjoesittelijä. E, panie przewodniczący, że pan przewodniczący w samym wstępie do dyskusji właściwie przyjął... Niin, on vahinko, että tässä alussa ehdotit, että tekisimme joitakin muutoksia tähän. Emme keskustele siitä, että pitäisikö meidän tehdä vähennyksiä ensinnäkään. Kyse ei ole siitä, että miten, vaan että tehdäänkö ylipäätään mitään. Ja on harmi, että tämä keskustelu on osoittanut, että meillä on hyvin erilaisia lähestymistapoja tähän uuteen ajatukseen. Ja itse asiassa minä tuen niitä, jotka sanovat, että jos tämä vähennys, josta puhumme, on todellakin tärkeä, siitähän, tähän Korhonen sanoi hetki sitten, niin siinä tapauksessa miksi meidän pitäisi tehdä se, miksi meidän pitäisi olla mukana. Me varmasti ymmärrämme järjestelmän, tiedämme mistä päästökauppajärjestelmässä on kyse, mutta järjestelmässä luodaan sellaisia mekanismeja, joilla sitten tuottajat tai tuot, joilla vaikutetaan tuottajiin ja sitten energiarakenteet muuttuvat. Ja sitten tämä aj, ajoituksen muutos, takapainotus on ihan pikkuinen asia, ihan mitätön kys, kysymys. Ja haluaisinkin nyt vedota teihin, että älkää mitenkään ikään kuin lyö, lyökö leimaa kehenkään muuhun. Vihreän edustaja juuri äh, alko, ryhtyi hyökkäämään Korholaa vastaan. Ja me kaikki varmasti ymmärrämme, että hinta, oikeuksien hinta liittyy meidän planeettamme vihreään tulevaisuuteen. Haluan kiittää Korholaa siitä, mitä hän sanoi, koska hän juuri sanoi, että kyseessä on kattava ongelma, jossa on monia eri muotoja ja osia. Se on hyvin monimutkainen ongelma, eli sitä ei voida vaan ikään kuin supistaa näihin näiden mekanismien tasolle. Ja meillä on myös taloudellinen näkökulma tässä. Korhola mainitsi sen. Hän antoi tai Konan sanoi, hän, hän puhui tästä alumiiniyksikön muutoksesta, siirrosta Kanadaan ja 500 työpaikkaa menetetään. Meillä on todella suurin työ, työttömyysongelma Puolassa, minun maassani, mutta myös Espanjassa, Kreikassa. Monet nuoret ovat työttömiä ja siksi meidän pitäisi keskittyä nyt tuotantoon. Tämä on se asia, mihin meidän pitää keskittyä. Me emme voi käydä keskusteluja, jotka irroitetaan sosiaalisista taloudellisista todellisuuksista. Ja sanoin tämän Puolan edustajana. Puolan sellainen maa, jossa on menestyksekästi tehty monia uudistuksia. Meillä on vielä suuri energiauudistuspaketti edessämme tehtävänämme. En nyt sano tätä siksi, että voisitte minua jotenkin sääliä, mutta sanon, että me emme voi keskustella eurooppalaisista asioista ilman, että otetaan huomioon tilanteet eri jäsenvaltioissa ja tietysti teot eikä sanat ovat tärkeitä. Eurooppa saattaa olla johtoasemassa, mutta johtoasemassa on hyvin yksinäistä usein. On olemassa Eurooppa, EU, sitten on Yhdysvallat. Ja kukaan ei ole meidän perässämme. Siellä on suuri aukko. Eli voimme tehdä näitä vähennyksiä 15 prosenttia hiilidioksidipäästöjä mutta pelastaako tämä meidän planeettamme? Me olemme keskustelleet aikaisemmissa kokouksista, kokouksissamme siitä, että kuinka Australia kommentoi sitä, mitä Eurooppa tekee. Obamakin sanoi jotakin viime viikolla, mutta tosiasiat ovat hyvin haastavia meille. Esimerkiksi tämä alumiiniyritys, sillä on nyt tuotanto Kanadassa eikä Iso-Britanniassa enää. Eli meidän pitää kunnioittaa meidän tavoitteita, toistemme tavoitteita. Kaikki me haluamme vihreämmän ja turvallisemman maailman, mutta tähän liittyy myös sosiaalitaloudellisia asioita ja näkökohtia, ja haluaisin, että keskittyisimme, keskittyisimme työttömyysongelmaan. Me puhumme talousnäkymistä tuleville vuosille, rahoitusnäkymistä, ja meidän tavoitteemme ovat melko vaatimattomia itse asiassa. Meidän pitäisi kytkeä tämä keskustelu muihin aiheisiin myöskin, koska me maksamme hinnan. Ja tämä ajoituksen muuttamisjärjestelmä, takapainotusjärjestelmä voi olla puuttumista markkinoille. Se voidaan nähdä sillä tavalla. Ja jotkut sanovat, että tämä on kertaluontoinen, mutta en usko, eikä varmasti äänestäjätkään uskovat tätä. Paljon kiitoksia. Nyt varjoesittelijöiden lista on päättynyt ja nyt e, seuraavat puhujat vielä ovat Peter Liise, Karl-Heinz Florenz, Skikakis, Seber ja Linda McEwen ovat pyytäneet puheenvuoroa. Olenko jonkun täältä unohtanut? Ei näitä ole. Edustaja Gardini. Ja siihen päättyy tämä puhujalista ja sitten ehdotan, että kaikki saavat kaksi minuuttia puheaikaa, koska meidän täytyy sitten vielä käsitellä Peter Liisen mietintö ja siihenkin tarvitsemme varmasti vielä aikaa, jotta pystymme keskustelemaan siitä sopivalla tavalla. Peter Liise. Yes. This is a real point of order. Uh, I would... Tämä on todellinen työjärjestyspuheenvuoro enemmän kuin kaksi minuuttia. Ehdotan, että tämä asia on aivan liian tärkeä, jotta aika olisi vain kaksi minuuttia. Dann machen wir würde ich vorschlagen, wenn die Kollegen... No sitten minä ehdotan, jos kollegat pitävät tätä liian lyhyenä, jos Peter Liisekin voi tätä tukea, niin sitten kaksi ja puoli minuuttia. Niin se on siinä mukana. Karhans Florence puhuu tuolla jo ilman mikrofonia. Komissionkin pitää vielä saada puheenvuoro ja pystyä vastaamaan kysymyksiin. Joten ehdotan, että kaksi ja puoli minuuttia. Sopiiko se teille? Niin, koska muuten Peter Liise tuolla nyökkii, nyökkää vai eh, puistelee päätään. Miten minä tämän nyt tulkitsen? Kolme minuuttia. Kolme minuuttia. Peter Liise äh, kärsii tästä sitten kohta, mutta kolme minuuttia puheaikaa. Arvoisa herra puheenjohtaja, miten tämä olisi saatu muuten hoidettua, jos olisimme puhuneet vielä Ulmerinkin mietinnöstä nyt aamulla? Niin. Tämä äh, varjoesittelijät pienestä ryhmistä voisivat ehkä olla hiukan lyhempisanaisia sanaisia niin, tämäkin pitäisi ottaa huomioon, koska monet ihmiset suurista, suurissa missä paljon ihmisiä, se pitää ottaa myöskin huomioon. Tämä tässä aluksi. Richard Zeba on koordinaattori, joka vastaa asiasta, ja hän varmasti vielä tulee kertomaan jotakin keskustelusta kansanpuolueen sisällä, mutta minä olen parlamentin esittelijä energiatehokkuudessa. Ja aivan oikein, herra puheenjohtaja, sitten mm, tätä parlamentin vaatimustehdusta ja parlamentin uskottavuus edellyttää nyt sitten sitä, että emme sano vain ei. Jos jollain on parempi ehdotus, hän voi sen tehdä, mutta meidän täytyy pysyä johdonmukaisena. Ei, ei olisi johdonmukaista. Tässä puhuu pelkästään omasta puolestani. Kansanpuolueryhmässä on monia kollegoja, voi mainita nimet, jos sitä toivotaan, täällä valiokunnassa, jotka eivät ole paikalla, teollisuusvaliokunnassa myös, jotka sanovat, että jotakin on tehtävä. Ja sanon myös, Baas Aikautille. Minulla on selkeitä viiteitä siitä, että Peter Altmaier ei Berliinissä ollut yksin ja että ja Saksan kanta ei neuvostossa ole ei, vaan että pyritään rakentavasti lähestymään ratkaisua. Ongelma, joka meillä on, on siksikin niin suuri, että jo vuodesta 2005 meillä on liika allokointia. Nyt ei pidä toimia sillä tavoin, kun yhtäkkiä tapahtuisi keinotekoinen markkinoihin puuttuminen. Kollega Georges Moreira vuonna 2002-2003 ehdotti benchmarkia, ja jos me olisimme hyväksyneet sen ja vieneet sen lävitse vastoin neuvoston kantaa, meillä ei sitä keskustelua nyt, mutta silloin monet sanovat, että nyt jaetaan aivan liian suuri avokätisesti näitä, ja ylhäältä ja järjestelmä voi toimia, ja tuloksena oli sitten talouskriisi. Ei riitä korholla. ei ollut pelkästään Wigman, joka sanoi sitten, että tämä on järjestelmä, jossa opitaan myöskin arvostetut kollegat teollisuuden alta, kuten Werner Lange sanovat, että pitää aloittaa hitaasti ja sitten oppia. Ja nyt me olemme oppimassa, emmekä voi sanoa, että nyt me kieltäydymme oppimasta, emmekä enää sopeudu. Meidän pitää olla avoimia. Ongelma on se, että allokointia oli liikaa. Ja ne teollisuuden alat, jotka täyttävät benchmarkin ja ovat hyötyneet tästä liika-allokoinnista, ja niiden pitäisi itse asiassa olla tämän äh, backloadingin tai set puolella, koska ne eivät tarvitse mitään uusia sertifikaatteja. E, tietysti on tärkeää, että ollaan oikealla ajantasaisella tasaisella tilalla. Sitten vielä lopuksi myöskin Mansin Kälänänille. Rasitukset, joita Iso-Britanniassa syntyy, ovat tuloksia kansallista toimista. Saksassa meillä rasitukset, jotka tulevat raskaita, tulevat kansallisista toimista. On parempi ratkaista asia eurooppalaisella tasolla, että niitä syntyy pienempiä rasituksia kuin että me lisäämme kansallisia rasituksia. Suurin ongelma, jonka meitä pitäisi tällä hetkellä pohdituttaa meitä, on se, että meidän pitäisi toimia eurooppalaisesti, jotta ei enää tule lisää kansallisia toimia. Kiitoksia Karl Heitz Florence. No, Peter Liisehän nyt sanoikin aika monta asiaa, jonka minäkin haluaisin sanoa. Nyt minun mielestäni komissio pääsee aivan liian helpolla Kyllä heidän pitää pystyä selittämään minulle eh, tai meille, miksi nyt toista kertaa on näitä eh, tässä allokoitu dramaattisesti liikaa ja eh, kun näitä kriteerejä tehtiin, niin olisi voitu pystyä välttämään tämä. Minun mielestäni komissio on tässä tehnyt läksyjään. Ja toinen kysymys komissiolle on, tehän vähän niin kuin vihaatte tätä kollega Grooten ehdotusta, että puututaan asiaan vain kerran. Tarkoittaako tämä sitä, että haluatte blankkosekin, jotta tulevaisuudessa voitte sitten puuttua asiaan noin kuuden kuukauden välein? Ja mitä tulee kursseihin, 4 euroa 80 tai 6 euroa. Jos meillä on mark- talouteen pohjautuva järjestelmä ja siitä halutaan pitää kiinni, niin sitten meidän täytyy hyväksyä sekin, että hinnat äh, laskevat ihan pohjaan. Äh, Saksan mm, äh, Deutsche Bankin kurssi on ihan pohja mudissa ja järkevät ihmiset ostavat sitä, joten en minä nyt ole kauhistunut siitä, että hinta on noin alhainen. Ainutkertainen puuttuminen, kuten Grote sanoi, en usko, että sillä tavoin ongelma todella ratkaista. Minä en ole vieläkään päättänyt tässä asiassa, mutta ehkä komissio pystyisi ottamaan kantaa tähän. Minä ö, uskon, että he ovat välineen voidakseen puuttua asiaan kerran vuodessa. Paljon kiitoksia ja seuraavaksi Kilakakis. Uh, as brief as possible. Niin, pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Aloitetaan tästä päästökauppajärjestelmästä. Päästökauppajärjestelmä ei ole tavoite, vaan se on väline. Ja kuka haluaa katsoa välinettä ja ihailla sitä eikä katsoa tavoitetta. Ja miksi väline toimii? Ensimmäisen kerran me ostamme äh, edullisia äh, osuuksia 0,4 eurolla. Ennen hinta oli 2 euroa. Me käytämme välin eh, eurooppalaisten kansalaisten rahaa hyvin pahalla tavalla. Ensimmäisen kerran tämä kerrankin toimii. Nyt se on päinvastoin. Innovaatio, innovaatio mihin? Tuulimyllyihin ja paneeleihin, mutta tuulimyllyt ja paneelit tuotetaan Kiinassa, koska ne ovat edullisempia siellä. Eli me olemme epäonnistuneet teollisuuspolitiikassa ja ilmastopolitiikassa on todellakin epäonnistuttu suuresti. Ja nyt sitten pyritään säästämään, pelastamaan se sillä tavalla, että joka ei tule, mikä ei tule toimimaan missä ei kuitenkaan. En ymmärrä. Me haluamme edistää investointeja, mutta ihmiset, jotka päättävät investoinneista, on tämä päästökaupan hinta 2000 19 2020 vuosilta, vuosille mielessään. Ja tämä on se hinta, jota me haluamme alentaa siirtämällä tätä ajoitusta sinne. Eli tällä ei ole väliä investoinneille, jos todella puhutaan nyt investoinneista, koska investoinnit investointipäätökset, joita tehdään tänään, perustuvat 2019-2020 vuosien hinnoille. Ja todellinen tavoite tässä on valtion tuki. Jotkut haluavat valtion tukea, jotkut voivat antaa sitä ja sitten taas jotkut muut maat eivät pysty antamaan. On monia maita, erityisesti etelässä, jotka eivät voi antaa valtion tukea energialle, energiateollisuudelle. Eli me vääristäisimme yhtenäismarkkinoita takaoven kautta. Tämä on se, mitä tapahtuu todellisuudessa, koska jotkut ihmiset todellakin voivat antaa valtion tukea, jotkut maat on ylijäämiä talousarvioissaan. Me unohdamme tässä osan ihmisestä, unohdamme sähköön kuluttajat. Meillä on 250 000 ihmistä minun maassani, jotka syövät tällaisista avustus tai avustuskohteista, koska he haluavat säästää rahaa sähkölaskuista ja energialaskuista. Me unohdamme nämä ihmiset. Me sanomme heille, että te maksakaa hieman enemmän, yrittäkää löytää jostakin kaivella lisäeuroja, koska meidän pitää innovoida vuonna 2020 tai jotakin sellaista. Vielen dank. Paljon kiitoksia ja seuraavaksi kollega Richard Seber, kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Keskustelu on hyvin vilkasta, tämä on ilahduttavaa ja se osoittaa myös sen, että tämä backloading itse asiassa ei ole asia, jossa keskustelimme laajemmasti katsottuna ilmastonsuojelusta, vaan itse asiassa muista välineistä. Ja minusta sana vero, maksu tai valtion tuki ovat asioista on syytä puhua. ETS, sen piti olla tällainen kauppajärjestelmä. Ja nyt katson taas Eckhoutin suuntaan ja myöskin Gravisin suuntaan eli cap and trade, eli siinä katsottiin se, mitä pyrittiin tekemään leikkauksia ja, ja teollisuus pyr, pystyi täyttämään ne leikkaukset, eli leikkaukset saatettiin tavoittaa, cap saatettiin tavoittaa, mutta sitten trade, kauppa, käydään kauppaa. Nyt käydään kauppaa alhaisella hinnalla. Ja eikä missään direktiivissä sanota, että, että tarvitaan korkeaa hintaa. Edellytykset jotka me olemme lainansäätäjänä asettaneet teollisuudelle, on täytetty sataprosenttisesti. Jos me nyt haluamme jotakin muuta, silloin meidän pitää sanoa se avoimesti. Ei se oli mikään ongelma minulle. Mutta hyvä Baas, hyvä Chris, mikä teidän mielestänne sitten on oikea hinta? Tämä on se hin- vastaus, on, kysymys on vastattava. Se, jos me toteutamme backloadingin ja hinta nousee 6-7 euroon, niin seuraavan päivänä käydään sitten keskustellaan taas siitä, että hinta on liian alhainen. Meidän pitää käydä täällä perustavanlaatuinen keskustelu siitä, mitä me haluamme. Ja me, olen pahoillani, puhutaan nyt asioista selvästi. Meidän pitää olla niin rehellisiä kuin mahdollista keskenämme, eikä vain sytätä syytä toistemme niskoille. Alkuperäinen järjestelmä toimii, mutta onko nyt lääke sitten se, että hinta ei ole riittävän korkea vai mikä tässä on ongelma? Meidän pitäisi, olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että backloading-ehdotuksella emme saavuta mitään muuta kuin epävarmuutta pelkkää epävarmuutta. Kukaan ei enää tiedä, mitä pitää esitellä. Komissio ei tiedä, onko se nyt tämän järjestelmän loistava hallinnoja vai ei. Se ei edes halua edes sitä. Ja hiilimarkkinan asiakirja on mielenkiintoinen asiakirja, mutta ei se voi olla mikään perustaa perustavanlaatuiselle uudistukselle. Meidän pitäisi olla rehellisiä toisillemme. Hyvä kollegas kyllä Kaakis, totta kai hän puhui energian hinnoista. Joissakin maissa se ei ole mikään ongelma, mutta toissakin maissa se todella on ongelma. Perustavanlaatuinen ohjelma on se, että tuotot tästä ETS-stä, ets asettaisiin valtiovarainministeriön budjettiin. Missään direktiivissä ei sanota, että ne pitäisi käyttää innovatiivisiin ratkaisuihin. Se on pelkkä maksu, pelkkä maksu, jonka teollisuus maksaa yleiseen budjettiin me, jos me käymme tällaisen perustavallisen keskustelun täällä, silloin pitäisi sitten sanoa, että hyvä on katsoa, että tuotot tästä käytettäisiin innovatiivisiin toimiin, mutta vuonna 2015 on tarkoitus saada aikaan sopimusmaailman ilmastosta ja meidän odotamme komission asiakirjaa asiasta, mutta ennen kuin tämä asia on vielä saatu aikaan, niin tapahtuu täydennystä. Se on minusta väärää politiikkaa. Äh, Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Linda McEvan, kolme minuuttia. Thank you. Kiitoksia Minun todella toivon, että pohdimme tätä tarkkaan ennen niin, niin kuin äänestämme tästä, koska kyllä tässä on kyse teknisestä yksityiskohdasta muutoksesta, mutta on kyse myös perustavanlaatuisista kysymyksistä ja toivon, että ne, jotka ajattelevat, että meidän tulisi tehdä jotain ilmastonmuutoksen suhteen, niin pohtivat asiaa kovasti ennen kuin äänestävät. Erityisesti kollegat, jotka ennen tukivat ilmastopolitiikkaa, nyt sanovat, että he eivät halua tätä muutosta, koska markkinat perustuvat luottamukseen, ja niin ne, jotka edistävät vapaita markkinoita täällä, tietävät sen. Ja esittelijä mainitsi, Matias mainitsi keskustelun aluksi, että yksi kysymyksistä, joka nousee esiin nyt, on se, että koska EU ei pysty itse löytämään ratkaisuja hiili, e, hin, hiilen hinnan ongelmiin. E, yhdistyneet kuningaskunnat ryhtyvät esimerkiksi toimiin, muutkin jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin. E, mitä Yhdistyneen kuningaskunnan hinta aiheutti paljon suuremman ongelman. No, katsokaa tätä hintaeroa Yhdistyneen kuningaskunnan ja hiilen hinnan välillä. Ja silloin sanoitte, että tämä on hallituksen politiikkaa samoin kuin EU-politiikka, joka aiheutti tämän. Onko tämä nyt mielestäsi ikävää? Chris Davis myös se, mitä et, päästökauppajärjestelmän suhteen tapahtui, on virheiden yhdistelmä, jota lainsäätäjätkin ovat tehneet. Toisessa vaiheessa oli hyvin heikkoa sääntelyä ja liikaa päästöoikeuksia, jotka ovat tulvineet markkinoille. Joten edustaja Korhola sanoi, että me emme ole lapsia, vain lasten täytyy oppia tekemällä, joten hänellä ei ole enää mitään opittavaa elämässään. Eikö meillä aikuisilla ole enää mitään opittavaa täällä? Kyllä meillä on opittavaa. Meidän täytyy oppia siitä, mitä tapahtuu. Kun faktat muuttuvat, me muutumme. Tehdään asiat toisin. Ja minä sanon EPPn kollegoille, jollekin liberaalikollegoille, niin tämä on erittäin vakava kysymys nyt. Jos ette nyt tue komissiota tässä asiassa, niin mitä aiotte tehdä ilmastonmuutoksen suhteen? Ja jos ette tue sitä, niin älkää tulko tänne ja tukekaa isoja päätöslausemia sopeutumista. Älkääkä sanoko, että haluatte mennä Varsovan ilmastonmuutoskeskusteluun keskustelemaan siitä, mitä saadaan aikaan maailmanlaajuinen sopimus. Koska jos päästökauppajärjestelmä täällä sopii, kaatuu, niin miten me saamme jotain maailmanlaajuista sopimusta, kun australialaisilla ja kiinalaisilla on päästökauppajärjestelmä. ja luottavat meihin meihin kumppaneina ilmastonmuutoksen torjumisessa. Joko halutaan torjua ilmastonmuutosta tai ei. Tämä vetomus on nyt tehty. Ollaan rehellisiä. On totta, että jotkut ovat vastustaneet tätä alusta asti, eivätkä olleet kiinnostuneita ilmastonmuutoskeskustelusta. Ainakin te, edustaja Korhola, olette olleet johdonmukainen, mutta te muut, ö, pohtikaa tätä nyt kovin tarkkaan. Kiitoksia ja sitten lopuksi kollega Gardini. Kiitoksia Puheenjohtaja, puhun ihan lyhyesti, koska on jo sanottu hyvin paljon. Minä uskon, että meidän tulisi jatkaa tämän hyvin hankalan aiheen syventämistä Itressä. Tämä on ilmeisesti kaadettu täysin. 42 ihmistä äänesti tarkistusten puolesta, jotka kaatavat tämän komission muotoilun ja 18 ainoastaan vastaan, joten vaikuttaa siltä, että tämä on viesti siitä, että keskustelu ei ole käyty, ei ole riittävällä tavoin otettu kaikkia sidosryhmiä mukaan lähtien parlamentista yhdyn siihen, mitä kollegat sanoivat. En usko, että me voimme sallia tällaisessa kriisivaiheessa tässä vaikeassa kriisissä lähestymistapaa, tällaista lähestymistapaa. Emme voi mennä kansalaisten luo ja sanoa, että heidän kotitalouksien energian laskussa tulevat nousemaan, mutta en nyt halua toistaa sitä, mitä täällä on jo sanottu. Minun maassani on tuotannon laskuja tietyillä sektoreilla jopa 40 prosenttia. Tämä kriisi ei ole jokin asia, jonka voidaan vain eh, jättää huomiotta, kun käsittelemme tätä aihetta. Emme me voi eh, eh, asettaa vai, vastaan takkain ilmastopolitiikkaa ja talouspolitiikkaa, vaan meidän täytyy huomioida tämä vaikea kriisi, jossa nyt olemme, kun käsittelemme ilmastoa, joka on kaikkien sydäntä lähellä. Kukaan varmaan ei pysty täällä sanomaan toisin mutta meillä on hyvin paljon sitoumuksia, ilmasto- ja energiapaketti, uusiutuvat energiamuodot, energiatehokkuus. Minä halusin vain yhdestä asiasta vielä puhua. Edustaja Aikot sanoi, että Mm, kansallisella tasolla on annettu korvauksia päästökaupan epäsuorista kustannuksista, Ehkä pitäisi pohtia tällaista pakollista järjestelmää, koska muuten me ehdotamme tällaisia vääristymiä, ei pelkästään maailmanlaajuisille markkinoille, vaan myöskin sisämarkkinoillamme. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Saksalla ja Isolla Britannialla on määrärahoja tätä varten, kun taas jotkut toiset valtiot eivät ole tehneet mitään, joten pyytäisin, että komissiokin ottaisi kantaa tähän asiaan. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Gardini ja nyt annan puheenvuoron komissiolle. Thank you very much, Mr. Chairman. I will... Kiitos puheenjohtaja. Pyrin puhumaan ihan nopeasti. Meidän puolelta me haluamme vain muistuttaa sitä, että komissio aloitti on komission jäsen huhtikuussa viime vuonna aloitti puhumaan tästä ongelmasta ja kesällä sitten komissio esitti monia asiakirjoja, joissa analysoitiin tätä tilannetta ja sanottiin, että tilanne on sellainen, että meillä on merkittävä ylijäämä järjestelmässä, joka on kertynyt vuosien aikana, jota pitää te- jotain pitäisi tehdä järkevällä tavalla jotenkin jaettaisiin, levitettäisiin tätä ilman, että vaikutettaisiin val, va, varsinaiseen järjestelmään. Kolme kuukautta sitten jäsenvaltiot ja parlamentti pyysi komissiolta konkreettisia ehdotuksia ja komissio niitä antoi. Eli ei se, että niitä, näitä osuuksia vain jaettaisiin, vaan se, että me sais, meillä on tämä kuuluisa ää, ajoituksen muut muuttamisehdotus ja sitten myöskin esitettiin rakenteellisia muutoksia, koska kaikki olimme sitä mieltä, että tarvitaan rakenteellisia muutoksia tähän järjestelmään. Kolme kuukautta sitten meillä oli hinta noin kahdeksan euroa silloin kun tämä ehdotus tehtiin ja kun aika on kulunut neuvotteluissa, neuvostossa ja parlamentissa ja siinä aikana hinta on mennyt alaspäin ja jotkut teistä mainitsivatkin, että yksi huutokaupista peruttiin hiljattain ja tämä johtuu siitä, että meillä on tällaista ylitarjontaa. Voimme tätä järkevästi katsoa ja voimme nähdä, että tämä tilanne jatkuu ja hinta menee edelleen alaspäin. Aivan monet markkinoiden analysoijat ovat tämän vahvistaneet. Eli kyllä meidän pitää katsoa tätä pitkän aikavälin tilannetta, mutta ennen kuin voimme tehdä sen, meidän pitää katsoa, että meillä on vielä jotakin keskusteltavaa. On mainittu, että tietysti jo jotkut jäsenvaltiot ovat tehneet kansallisia toimenpiteitä ja on erittäin todennäköistä ja riski, että jos hinta menee edelleen alaspäin jo tänään, niin tarvitaan tai tehdään enemmän kansallisia toimenpiteitä ja tämä hajoittaa yhtenäismarkkinoita. Sidosryhmien kuulemisessa teollisuuden ala on sanonut melkein yhdellä äänellä, että he tukevat tätä järjestelmää ja rakenteellisia uudistuksia, mutta jos me emme toimi nyt myöskin siten, että jaamme näitä oikeuksia tasaisemmin, niin sitten tuki ei ole niin näkyvä. Ja haluaisimme myös sanoa sen, että tälläkin kansainvälisellä tasolla lopulta on olemassa kiinnostusta päästökauppaan. Me näemme, että tapahtuu toimia ei ainoastaan Australiassa, mutta myös Kiinassa. Hyvin nopeasti tapahtuu asioita. Meidän pitää muistaa, että myös Euroopassa tämä asia ei tapahtunut niin nopeasti, kun tätä perustettiin. 90-luvulla meilläkin oli hyvin pitkiä keskusteluja myös muista ilmastopolitiikkaa, esimerkiksi hiilivero, mutta tätä ei kuitenkaan lopulta toteutettu ja siksi me päätimme ottaa tällaisen tehokkaan eh, järjestelmän käyttöön. Eli on normaalia, että muutkin maat tarvitsevat aikaa ennen kuin ne voivat päätyä tähän johtopäätökseen, mutta on hyvin kiinnostava nähdä, miten Kiina toimii. Ja ovat kertoneet meille, että he ovat vertailleet toimia, joita on toteutettu ja he ovat valinneet EUn päästökauppajärjestelmän mallin. Se on tehokkain ja to, toimii parhaiten. Näin he ovat sanoneet. He ovat tarkkailleet sitä, että me olemme oppineet läksymme. Se on jotain sellaista, jota emme koskaan ole kieltäneet. Meillä on Eh, ollut paljon oppimista tässä matkan varrella sen jälkeen, kun tästä paketista sovittiin ja parlamentti on tukenut. Ja nämä läksyt ovat sellaisia, jotka näkyvät nyt. Ja nämä eh, läksyt ja eh, oppiläksyt on todellakin täytäntöönpantu nyt ja nämä voidaan ottaa mukaan näihin keskusteluun, kun puhutaan rakenteellisista uudistuksista. Sitten ihan lopuksi haluan vielä sanoa, että tietysti rakenteellisista muutoksista olemme teemme mielellämme yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Olemme sanoneet, että on, ole, järjestetään kuuleminen sidosryhmien kanssa ja kokouksia, joissa keskustellaan näistä asioista, joten sidosryhmien mukanaolo on aina ollut itsestään selvä. Sitten lopulta tämä kysymys liittyen tähän blanko-shekkiin täytyy toistaa, että tämä ei ole totta, että komissio haluaisi toimivaltuuksia itselleen täysin puuttuakseen. Meidän pitää noudattaa sääntöjä ja komission pitää saada tai toteuttaa vaikutusten arviointi. Siinä olemme tehneet ja se, siinä analysoidaan tilanne ja vain jos saamme parlamentilta ja jäsenvaltioilta tuen, niin sitten voidaan puuttua markkinoihin. Eli tämmöinen blankosekki ei, teoria ei ole totta tai näin ei tapahdu. Tilanne on tällainen, se on hyvin poikkeuksellinen tilanne ja me emme toivo, emmekä odota, että näin tapahtuisi hyvin usein, mutta juuri nyt tilanne on tämä ja meidän pitää toimia. Kiitos. Ja, wir müssen handeln. Das war das no niin, meidän täytyy toimia. Tämä oli komission loppuvetoomus. Minä olen kuunnellut kaikki puheenvuorot tarkkaan, huolet, jotka ilmaistiin erityisesti täällä oikealla puolella. että selkeitä muutoksia ei tule tähän ongelmaan, sitä minä en kiistäkään. Monet täällä sanoivat, että tällä oikeastaan vain ostetaan aikaa tällä ehdotuksella. Eli että muutamme huutokauppojen aikataulua, mistä suuremmasta tässä ei ole kyse. Ja välillä minulla on sellainen tunne, että täällä nyt pitäisi tehdä päätös, periaatepäätös päästökaupan puolesta tai vastaan. Sitäkään minä en näe ihan näin vahvasti. Ja minun tehtäväni, kuten aluksi sanoin, on kompromissin tekeminen. Tietysti tämä huolettaa monia kollegoita. Kuuntelin tarkkaan kollega Skilakaakista, joka puhui ongelmista omissa, omassa jäsenvaltiossaan, mutta myös Martin Callanan, joka puhui mm, teollisuudesta omalla vaalipiirissään ja tiedämme muitakin esimerkkejä. Mutta suurimmassa osassa, mitä tulee energiahintoihin, niin ongelma on kansallisella tasolla, minä voin vain sanoa. Se on kansallisella tasolla myöskin korvaukset. Minä ö, kuulin vähän aikaa sitten televiestintäyrityksestä, joka ö, luokiteltiin energiaintensiiviseksi teo, ö, yrityksistä ja sai sitten kilpailuetua. Joten meidän täytyy katsoa tarkkaan tuota hiilivuotolistaa ja katsoa, kuka ilmastonsuojeluun keinoilla saa tällä tavoin kilpailuetua ja kuka on todella Ähm, ähm, heikommassa asemassa. Komission pitää puuttua tässä asioihin. Yksi on selvää, kukaan täällä ei kannata sitä, että jotkut työpaikat tai tehtaat siirtyisivät Euroopan unionin ulkopuolella. Tämä minä sanon vielä ihan selvästä. Minä ehkä toistan tässä Äh, itseäni. Jos äh, todella haluaa äh, siirtyä kestävään teollisuuteen, silloin tarvitsee uusiutuvia energiamuotoja, kestäviä tuotantoprosesseja, järkevää terästeollisuutta ja raaka-aineteollisuutta tarvitaan silloin myös Euroopan unionissa ja se pystytään järjestämään myös päästökaupan avulla. Voin siis ainoastaan kertoa siitä, mitä koimme Dohassa, kun keskustelimme japanilaisten, brasilialaisten ja myös kiinalaisten kanssa. Tällainen järjestelmä tulee. Pian meillä on Peter Liisen mietintö esityslistalla ja siinä käy ihan selvästi ilmi, että on mahdollisuus ilmailun alalla äh, kansainvälisesti päästä yhteisymmärrykseen ja silloin ovi on auki muillekin globaaleille aloille. Yksi asia on selvä. Me päätimme eh, Euroopassa yhdestä eh, järjestyspoliittisesta välineestä. Tässä on muutamia esimerkkejä. Otimme ilmailun mukaan päästökauppajärjestelmä, mitä Saksassa tapahtuu. Siellä otetaan käyttöön ilmailuvero. Iso-Britanniassakin otettiin ilmailuvero eh, käyttöön. Ja mitä tulee tuloihin, niin nytkin jo lukee tekstissä, että 50 prosenttia tuloista pitäisi käyttää ilmastonmuutoksen sopeutumistoimenpiteisiin ja ilmastonsuojeluun. Tämä lukee siellä jo. Tämä ei ole mikään ohjelma, jolla uudelleen rahoitetaan valtiovarainministeriöitä. Ihan selvästi. Ehkä tämä pitäisi muotoilla vielä vähän tiukemmin eh, jossain eh, jatkokeskustelussa, jota on sitten käytävä. On aivan selvää, tämä ei ole mikään ohjelma, jolla uudelleen rahoitetaan kansallisia budjetteja vaan se raha, jota me tarvitsemme ilmastonmuutoksen sopeutumiseen ja ilmaston suojeluun, on rahoitettava tästä, on otettava tästä. Ja tässä tulee vielä paljon eteemme. Meidän on selkeästi mm, annettava viesti, e, että ilmast- päästökauppajärjestelmällä on roolinsa sen toimii, se ei ole vielä rikki, mutta se vaikutus, joka sillä pitäisi olla tietyn hinnan kautta, ja tämän sanoi edustaja Korhola ja monet muutkin, äh, kun kollega Doyle vei tätä asiaa äh, parlamentissa läpi, EPPn kollega, me sanoimme, että meillä pitäisi olla joku yläraja näille, mm, näille ähm, päästöoikeuksille, äh, koska muuten hinta nousee aivan liian korkeaksi. Äh, ehkä meillä pitää tulevaisuudessa olla tällainen venttiili alaspäin ja ylöspäin. Näinhän meillä on muillakin aloilla. Eihän meidän tarvitse tässä esittää, että muilla aloilla ei ole interventiota. Äh, katsotaan siis maatalous politiikkaan, 40 prosenttia rahoistamme menevät. Kyllä me sielläkin puutumme markkinoihin. Eikä tässä nyt ole kyse vain siitä, olemmeko, tässä on kyse siitä, olemmeko uskottavia ja johdonmukaisia. Meidän on ylläpidettävä tätä järjestelmää. Sitä on kehitettävä vielä paljon eteenpäin. Meidän on opittava tästä. Se, mitä minä aion tehdä, on yhdistää kaikki nämä asiat, jotka tänään kuulin. Mehän nyt tänään kokoonnumme ympyrässä ja minä yritän nyt sitten neljöidä tämän ympyrän ja tehdä kompromissiehdotuksen, äh, joka kaikki äh, voivat hyväksyä. Minun täytyy puolustaa parlamentin äh, uskottavuutta, koska me olemme vaatineet komissiolta ehdotuksia päästöoikeuksien sivuun laittomarkkinoilta. Sitä varten ei ole tällä hetkellä enemmistöä, mutta tarvitsemme vakavaa keskustelua, jotta ne, jotka ovat mukana tässä järjestelmässä, saavat lisää luottamusta eikä lisää epävarmuutta saa syntyä. Tämä on ensimmäinen askel minä esittelen teille sitten kompromissin, kun olen sen saanut aikaan. Aion yrittää keskustella. Enkä myöskään aio pyyhkiä pöydältä niitä huolia, jotka täällä ilmaistiin, vaan meidän pitäisi yrittää saada aikaan laaja enemmistö tälle ja osoittaa ulkomaailmalle, että olemme kompromissihalukkaita, haluamme rakentaa kompromissia, jota tämä järjestelmä tällä vuosisadalla sisämarkkinoilla on äh, toimiva järjestelmä, mutta äh, neuvoston edustajat, äh, jotkut ongelmat tulevat kansalliselta tasolta, ne ovat erilaisia veroja, enkä minulla ole mitään halukkuutta kokea 27 erilaista hiilidioksidiveroa Euroopassa. Ehkä me pitäisi ottaa europarlamentaarikkoina ihan selvästi kantaa siihen, että tämä on väärä tie. Tämä aiheuttaa vielä enemmän markkinoiden vääristymistä. Me tarvitsemme eurooppalaisen tien järkevän kompromissi, mm, ei tällaista tyypillistä eurooppalaista kompromissia, vaan kompromissin, ja sitten saamme tämän päästökauppajärjestelmän siivilleen. No niin, Meillä oli tänään äänestys äh, teollisuusvaliokunnassa, siitä juuri puhuttiin. Täällä meillä on äänestys 19. helmikuuta ja täysistunnossa ei ole vielä äh, päätetty tästä. Mm, neuvoston täytyy vielä vähän äh, nopeuttaa toimintaansa niin, että ehkä huhtikuussa voimme sitten äänestää täysistunnossa ja sitten maaliskuussa keskustella tästä neuvoston kanssa, koska kyse on tärkeimmästä eurooppalaisen ilmastopolitiikan osasta, nimittäin päästökauppajärjestelmästä. Nyt meidän täytyy se ensin varmistaa ja sitten uudistaa sitä vielä. Kiitoksia keskustelusta. Ja nyt seuraava esittelijä saa puheenvuoron. Tämä on Peter Liise tästä Stop the Clock-ehdotuksesta komissiolta odottaa nyt vielä minuutti niin, että ne, jotka haluavat osallistua tähän, voivat siihen osallistua. Ja ne, jotka haluavat lähteä salista, pyydän anteeksi vierailijoita sitä, että ei ollut riittävästi istumapaikkoja täällä. Se on ollut virhe täällä parlamentissa, näin ei saa uudelleen käydä. Ja viime, seuraavalla kerralla kokoonnumme taas vanhassa salissa. Peter Liese. Peter Liese. Ja, vielen Dank. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Nämä kaksi mietintöä tietysti liittyvät toisiinsa. Me kummassakin tapauksessa olemme tekemisissä päästökaupan kanssa ja kummassakin tapauksessa on varmasti kysymys myös siitä, uskommeko me yhä eurooppalaiseen ilmastopolitiikkaan, olemmeko me valmiita jatkamaan periaatteellisesti sillä tiellä, joka on avattu, vai laitammeko nyt kädet syliin ja sanomme, että kun ei ole tapahtunut sitä, mitä me toivoimme, eurooppalainen ilmapolitiikka on nyt tullut tiensä päähän. Meillä on tietysti niitä, jotka toivovat, että edelleen noudatetaan realistisesti eurooppalaista ilmastopolitiikkaa ja että katsotaan maailmaa myöskin Euroopan ulkopuolelle, mutta antautuminen ei ole mikään vaihtoehto eikä tee Eurooppaa uskottavammaksi. Lyhyt kommentti Itressä käydystä äänestyksestä. Pahoin, että hinta vielä putoaa tänäänkin. Ja jos joku ei tiedä, mikä on pyrhoksen voitto, saattaa oppia sen tästä esimerkiksi. Vaara siitä, että tulee kansallisia toimia, on tämän päivän äänestyksen jälkeen lisääntynyt dramaattisesti. Ja ehkä tätä keskustelua mm, käyden päästä vielä hyvään lopputulokseen, mutta ongelmaa ei kuitenkaan varmasti ratkaisu päiväisellä äänestyksellä. Nyt sitten ilman lentoliikenteestä. Me olemme tässä tekemisissä toisen hyvin tärkeän valiokunnan kanssa täällä parlamentissa, mitä liikennevaliokunnan kanssa. Näin oli silloin, kun tätä lainsäädäntöä otettiin käyttöön, ja olen iloinen siitä, että olemme löytäneet ratkaisun. Meillä on aikapula, mutta sitä huolimatta asiaa pitää myös käsitellä liikennevaliokunnassa. Mathieu Gross, joka on esittelijä siellä, on täällä paikalla. Ja me olemme kumpikin usean yhteiseen pyrkineet sopeuttamaan asioita niin, että kumpikin valiokunta työskentelee samaan suuntaan. Kiitokset tästä Mathieu Grossille ja kiitos myös puheenjohtaja Brian Simpsonille. Lainsäädäntö, josta me nyt keskustelemme jälleen kerran, on äh, saanut äh, hyväksyntänsä 90 prosenttia Euroopan parlamentissa ja neuvostossa yksimielisesti syy oli se, että verrattuna muihin teollisuuden aloihin, joissa jo on saavutettu menestystä ilmaliikenne, äh, siellä kasvihuone kasvihuonekaasupäästöt ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 1990 ja tästä syystä on tarvetta toiminnalle. Järjestelmä, jota me olemme ehdottaneet, on hyvin maltillinen. Ei ole mitään täyttä huutokauppajärjestelmää, on vain 50-prosenttinen huutokauppajärjestelmä, ei ole mitään 21 prosentin tai 30 prosentin ylärajaa, vain, vaan vain 50 leikkausrajaa, vaan vain 5 prosenttia rasitustaloudelle, matkustajille on hyvin maltillista. Ryanair esimerkiksi on siirtänyt tämän jo lipun hintoihin ja se on merkinnyt 25 senttiä lentoa kohti. 25 senttiä lentoa kohti. Se, joka puhuu jostain kahvistuttavista luvuista, hän on sitä katsoa hiukan lippua, siis Ryanairin tapauksessa vain 25 senttiä. Varapuheenjohtajamme Rager Brandi on sanonut, että että tästä puhutaan hyvin dramaattiseen sävyyn usein, mutta kun on kysymys lennosta Kiinaan, Lontoon Heathrowsta, päästökauppajärjestelmä maksaa vähemmän kuin kuplinen kahvia lentoasemalla, joten tästä syystä olisi syytä olla maalailematta dramaattisia kuvia. Meille liikennevalikun, meille liikennevaliokunnalle ja ympäristövaliokunnalle aikoinaan Georgia Zembowski liikennevaliokunnassa korosti tätä, että manneten välisiä lentoja, jotka lähtevät ja laskeutuvat Eurooppaan, ne pitää vetää mukaan tähän kilpailusyistä ja ympäristösyistä, koska kaksi saa päästöistä syntyy välisillä lennoilla. Nyt meillä on ongelma, johon pitää reagoida. Meillä on hyvin kriittinen kanta, jonka ovat omaksuneet monet kolmannet maat suhteessa tähän meidän järjestelmäämme. Näin oli jo silloin, kun tästä keskusteltiin, mutta ainakin Yhdysvalloilta tuolloin saatiin viesti, että tuli tapahtumaan muutoksia. Minä lensin Washingtoniin, keskustelin senaattorien kanssa, muitakin oli paikalla, esimerkiksi puheenjohtaja. Ja yleinen vastakaiku oli, että, että odotetaan nyt niin, että sitä, että Bush ei enää ole virassa, olipa seuraava presidentti kuka tahansa, Yhdysvaltain ilmastopolitiikka tulee muuttumaan. Valitettavasti tämä oli suurin pettymys. Amerikkalaiset ovat kaikkein voimakkaampia vastustajia tässä kysymyksessä. Obama sai Nobelin rauhanpalkinnon myös työstään ilmastonsuojelun hyväksi ja voisi miettiä sitä, etteikö tätä palkintoa voitaisi periä hänellä takaisin, koska Obama on vasta liikkeen kärjessä ja voimme ratkaista tämän ongelman vasta siinä tapauksessa, kun tilanne tulee muuttumaan. Meillä on toivoa, kun John Kerrystä on tullut ulkoministeri ja Yhdysvaltain senaatissa hän eh, teki esityksen lainsäädännöstä, tässä puhumme myöskin Liebermanin ja eräiden muiden työntekijöiden kanssa, e, siis lainsäädäntö, joka suunnitteli myös e, päästökauppaa Yhdysvalloille ja myöskin ilmaliikenteessä. Jos Kerry haluaa pysyä uskottavampana, jos hän näyttää hiukan lihaksia, niin silloin kenties amerikkalaisten kanta muuttuu. Mutta tätä on kuitenkaan ei ole hyväksytty. Oikeudellisesti perusteltua, koska Euroopan tuomioistuin on tutkinut kaikki vastalauseet hyvin perusteellisesti, tullut siihen tulokseen, että meidän järjestelmämme on kansainvälisen oikeuden mukainen. Ja, ja tässä erityinen piirre on se, että minulla on tässä perustulo joitakin äh, kuvioita. Kansalliset toimenpiteet, jälleen kerran tämä sama aihe, kansalliset toimenpiteet menevät paremmin lävitse. Niitä arvostellaan vähemmän sisäisesti. Niitä vastaan käydään vähemmän juristisesti ja niitä arvostellaan juridisesti, niitä arvostella vähemmän kansainvälisestikin. Iso-Britannian, Itävallan, Ranskan, Saksan verojen vaikutus on moninkertainen verrattuna siihen, mikä on päästökauppajärjestelmän ETSn vaikutus. Eikä ole mitään vertailukelpoista, vertailtavaa toimintaa kolmansien maiden taholta, vaikka American Airlines maksaa brittiveroja, Air China, saksalaisia veroja ja siksi meidän on todettava, että me emme voi sallia sitä, että kansalliset toimenpiteet ovat huomattavasti rasittavampia ja hyväksytään ilman valituksia, ja sen sijaan eurooppalaisia toimenpiteitä vastaan käydään sotaa. Minulla on täällä lisäksi myöskin sellainen taulukko, jonka olen jakanut, jossa käyvät luvut ilmi, eli josta näkyy se, että kansalliset toimenpiteet johtavat moninkertaiseen rasitukseen. Lentoliikenne on kansainvälistä toimintaa, ilmastonsuojelu on kansainvälinen asia, ja silloin luonnollisesti alusta asti Euroopan unionin tavoitteena on ollut, että kaikki ne, jotka ovat olleet mukana prosessissa eri toimielimissä, minä täällä esittelijänä jo silloin, ja varjoesittelijäni oli Matias Grote, varjoesittelijät muutkin ovat mukana. Me olemme aina todenneet, että tavoitteenamme tulisi olla kansainvälisen sopimuksen, eikä sen syntymättä jääminen ollut EUn vika. Me olimme neuvottelemassa rakentavasti, valittavasti ICAON kansainvälisen siviiliilmailujärjestön puitteissa ei ole ollut havaittavissa tahtoa, että haluttaisiin ratkaisua. Nyt on kuitenkin toivoa. 9. marraskuuta 2012 ICAON neuvosto piti kokouksensa ja siellä saavutettiin selkeitä edistysaskelia. On nyt korkean tason ryhmä, jossa Eurooppa on voimakkaasti edustettuna. Ja ICAON yleiskokouksessa 2013 syyskuussa on tarkoitus saada ratkaisu. Se ei kuitenkaan miksi ratkaisu jo olisi olemassa, mutta niiden näkemysten mukaan, jotka tuntevat asiat hyvin, on nyt todellinen mahdollisuus ennen kaikkea ICAOn johto eivät, sunkaan kaikki jäsenvaltiot ovat ajamassa asiaa voimakkaasti. Ja tästä syystä Euroopan komissio 9. marraskuuta jälkeen on ilmoittanut, että se tekee esityksen, joka nyt on käsillä, ja esitti sen 20. marraskuuta siis tämän äh, Stop the Clock-esityksen. Me haluamme lisätä mahdollisuuksia sille, että ikaossa saadaan aikaan maailmanlaajuinen sopimus. Haluamme lähettää myönteisen viestin kumppaneille – esitys on sellainen, että lennot, mannertamiset lennot, jotka lähtevät tai saapuvat Eurooppaan aluksi, ovat päästökauppajärjestelmän ulkopuolella. Tavallisesti lentoyhtiöiden, jotka harjoittavat mannettavisia lentoja Eurooppaan ja Euroopasta, ne pitäisi 30, 33. välittää päästölupansa Eh, ja myöskin maksaa sen mukaan, miten tehokkaita ne koneet ovat. Ja tämä saatetaan voimasta pois vuodeksi. Siis Euroopan sisäiset lennot pysyvät järjestämässä silloinkin, kun näitä lentoja harjoittavat amerikkalaiset tai kiinalaiset lentoyhtiöt. Kysymys ei ole siis siitä, että tämä perustuisi siihen, mikä on lentoyhtiön alkuperä, vaan missä reitti on. Ehdotus on siis käsillä tässä ja pidän sitä hyvänä perustavanlaatuisista syistä. Meidän pitäisi hyväksyä se ripeästi, koska 34. muuten ää, äh, päättyy aika. Silloin komissio sanoi, että sitä ei panna toimeen sitten, mutta me olemme lainsääntäjä. Ja jos jotakin ei muuteta, silloin komission täytyy panna se toimeen. Joko me siis selviämme tästä niin, että hoidamme asian äh, huhtikuun mennessä, jolloin komissio joutuu panemaan toimeen vanhan lainsäädännön, mikä johtaa äh, kiistaan. Kaikki teollisuusennustajat, jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että tämä asia pitäisi saada hoidettua ennen 30. huhtikuuta. Siksi meidän pitäisi nyt nopeasti liikennevaliokunnan kanssa yhdessä saada päätös aikaan. Ehdotukset, jotka minä teen tarkistuksina, eivät ole mitään perustavanlaatuisia muutoksia, vaan täsmennyksiä komission ehdotukseen, pieniä parannuksia tekstiin. Ei ole siis mitään perustavanlaatuisia muutoksia. Ainoa asia, joka selkeästi halutaan vielä nostaa esille, on se, että kun tai jos ikaossa ei syyskuussa tapahdu yhtään mitään, jos ei tule mitään todellisia edistysaskelia, että me silloin emme suinkaan laita käsiä ristiin, vaan jatkamme niin kuin laissa sanotaan. Ei voi olla niin, että me taas hukkaamme kymmenen vuotta, vaan kello sitten jatkaa taas tikittämistään. Se on nyt pysäytetty, mutta sitten palataan taas takaisin vanhaan järjestelmään – Tämä me teemme selväksi. Teemme selväksi myöskin sen, mitä me odotamme ikalta. Meidän pitää olla realistisia. Kaikkia maailman ongelmia ei voida ratkaista muutamissa kuukausissa, mutta pitää olla selvää, että on olemassa kansainvälinen sopimus, joka koskettaa kaikkia. Ja se, mitä sillä välin niin tapahtuu, jos esimerkiksi viiden vuoden kuluttua tulee voimaan kansainvälinen sopimus, että me sitten siihen asti, jos tarpeen muokkaamme järjestelmäämme jatkamisen mukaisesti. Tämä on tärkeä viesti, mutta meidän ei pitäisi kuitenkaan perustavanlaatuisesti asettaa kyseenalaiseksi komission ehdotusta, vaan tukea sitä. Tämä on kaikkien asiantuntijoiden tahto, jotka olen tavannut, jotka edustavat teollisuutta, ympäristöjärjestöjä, jäsenvaltioita, ja minä pyydänkin tälle linjalle nyt tukea. Vielen Dank, äh, Peter Liese. Paljon kiitoksia, Peter Liese. Minä olen varjoesittelijä SND-ryhmästä ja silloin minä myös oli mukana valmistelemassa alkuperäistä mietintöä täällä parlamentissa jo keskustelussa aikaisemmin. Mainitsin tämän mahdollisuus on, että saisimme aikaan kansainvälisen sopimuksen ilmailun alalla. 100 prosentista taetta sille ei kuitenkaan ole. Mutta uskon, että Euroopan tulisi tässä osoittaa, että olemme kompromissihalukkaita ja että tällä ehdotuksella, että pysäytämme kellon, mitä tulee Euroopan ulkopuolisiin lentoihin. Tämä voidaan saavuttaa. Ja se kävi hyvin selväksi, kun valtuuskunta jossa oli teollisuus- ja ympäristövaliokunnan jäseniä, oli Dohassa, jossa keskustimme kiinalaisten ja muiden kanssa tästä, jotka ottivat tämän hyvin myönteisesti vastaan ja pitivät sitä hyvänä merkkinä kansainvälisille neuvotteluille, joten tässä voin vain tukea sitä, mitä esittelijä ehdottaa. On aivan selvää, että tämä on ajallisesti rajoitettu toimenpide. Ja sen jälkeen vanhat mekanismit astuvat voimaan. Mitä tulee hintoihin, minulla on vaalipiiri, joka on Luoteis-Saksassa ja siellä on kaikki nämä saaret mukana ja minä maksan enemmän 56 kilometrin lennosta kuin lennosta Frankfurtista Washingtoniin ja se on pieni lentokone, joten kyllä kansallisella tasolla kyllä kovasti puututaan asioihin, mutta huutoa kuuluu paljon vähemmän. Minä puhuin järjestyspoliittisista välineistä, kun puhuin päästökaupasta Minun mielestäni lennot kuuluvat päästökauppajärjestelmään, koska on kyse kansainvälisestä liiketoiminnasta. Jos ikaossa päästään yhteisymmärrykseen, silloin ö, olemme mukana. Mutta että sitten siihen päälle vielä heitetään 184 punnan verot, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Saksassa, ihan lyhyille lennoille, niin se on kyllä ihan hullua. On sanottava kyllä kansallisen tasolle, että se on aivan uskomatonta, miten siellä vedetään välistä lippuhinnoista, eikä siellä laisinkaan ö, suojella ilmastoa, vaan täytetään aukkoja budjetissa. Tämä ei ole se tapa, jota me haluamme kulkea niin, että kuluttajat joutuvat kärsimään. Mm, eli jos haluaa mm, lentää lomalle ja valitsee lentonsa, niin kyllä mm, tämä sitä täytyy maksaa ilmastonsuojelulle, mutta järkevästi. Ja jos ovi kansainvälisesti on auki, niin sitä ei tulisi sulkea, vaan käyttää kaikkia mahdollisuuksia, jotta päästään kansainväliseen sopimukseen. Joten minä tuen tätä komission ehdotusta täysin. Varmastikin varjoesittelijän kesken keskustelemme vielä siitä, miltä tuo kompromissi voisi näyttää, mutta Tällä hetkellä minulla ei oikeastaan ole mitään tarkistusehdotuksia tai pyyntöjä, joten ei ole sitten niin kovin paljon keskusteltavaa. Sitten seuraavaksi kollega Chris Davis liberaaliryhmästä. Thank you, Chairman. So we continue to discuss the emission... Kiitos puheenjohtaja. Eli jatkamme keskustelua tästä päästökäyppäjärjestelmästä. Juuri puhuimme takapainotuksesta. Sitä äänestettiin, se on hylätty ja hiili e, hinta on mennyt alas 2,8 euroon. Eli jotkut kollegat ja EPP-kollegat varmasti pitävät tästä, mutta jotkut muut voivat miettiä, että onko Euroopalla minkälaista ilmastopolitiikkaa lopulta enää jäljellä ollenkaan. Eli tästä katson nyt tätä ehdotusta. Sillä pyritään vahvistamaan komission neuvottelukantaa. Haluamme saada aikaiseksi kansainvälisen sopimuksen ja käytämme tässä hieman e, eurooppalaista e, e, välinettä tässä, joka on testattu tuomioistuimessa. Meillä on oikeus tehdä näin ja tässä komissio sitten vain käyttää tätä lainsäädäntöä välineenä ostaa aikaa ja antaa asettaa painetta muille kumppaneille muualla äh, maailmassa, jotta voitaisiin taata tämä kansainvälinen sopimus. Tätähän me kaikki haluamme. Ja sitten Kieto, siellä oli tällainen yhteinen, mutta eriytetty vastuu äh, malli. Meillä olemme tehneet näin, meillä on hieman äh, muskelia. Ehkä se ei johda mihinkään, ehkä muutaman kuukauden kuluessa meillä on jonkinlaisia sanoja, joita saadaan ikaolta irti, mutta emme varmasti saa enempää tästä. Joten niin, mitä me sitten teemme? Me ehdotamme, eh, esitämme, että tässä kyseessä on vaikea tilanne, jossa me pyrimme edistämään asioita ja riskinä on se, että eh, että tässä voisi olla jonkinlainen kauppasota tai jonkinlainen muu, mitä tahansa kiinalaisten kanssa, kuka tietää, mutta sillä välin meidän pitää vain luottaa komissioon ja me sanomme, että tehkää parhaamme, pyrkikää neuvottelemaan mahdollisimman myönteinen sopimus. Kiitos. Vielen Dank. Und dann... Paljon kiitoksia. Ja sitten annan puheenvuoron Paas Aichautille, joka täällä edustaa Satuhassia. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Joten Chris, minun on hiukan vaikea nyt aloittaa keskustelua tästä, kun tiedämme, että hiilin hinta romahtaa yhä alhaisemmaksi ehkä kollegat eivät vieläkään ole täysin tietoisia siitä, miten vakavasta asiasta on kysymys, mutta en tiedä, miten pitkälle se pitää romahtaa ennen kuin me olemme vakuuttuneita. Mutta olemme matkalla kohti nollaa. Joidenkin mielestä tämä kenties on helpotus. Niin, tästä asiasta nyt sitten. Tämä on myös yksi asia, joka osoittaa, miten vakavasti EU voidaan ottaa ilmastopolitiikan alueella. Minua yllättää hiukan, että me voisimme todeta, että Eurooppa oli aika menestyksekäs siinä, että se sai aikaan keskustelua ikaossa ja maiden kanssa ylipäätään, että tehdään jotakin hiilen hinnoittamiselle ilmaliikenteessä. Mutta keskustelu oli kuollutta ikaossa vuosikaudet. Ja kuitenkin eurooppalaisten toimien vuoksi lopulta keskustelua saatiin aikaan ja asiat ovat liikkumassa. En tiedä, mitä voimme sitten todeta tästä. Se on hiukan epäselvää. Joten jos strategia on menestyksekäs ja asiat liikkuvat, silloin on aika outoa komissiolta, että se muuttaa strategiaa ja sanoo, että nyt pysäytämme kellon. Kellohan toimi. Miksi se nyt sitten piti pysäyttää? Nyt nimittäin tulee vaikeuksia. Nyt me toivomme, että IKAO tekee jotakin. Entä jos se ei tehkään mitään? Miten saadaan kello sitten taas tikittämään? Ajatellen tunnelmia neuvostossa ja parlamentissa, minä olen mitenkään vakuutunut siitä, että tätä kelloa saadaan uudelleen käyntiin. Me siis teimme sen, että sammutimme, pysäytimme jonkin, mikä toimi, koska pelkäsimme sitä, mitä jotkut kumppanit maailmalla sanoisivat. Muutimme strategiaa, maalasimme itsemme nurkkaan ja nyt on vaikea päästä sieltä pois. Ja jos ICAO ei nyt sitten olekaan menestyksekäs, meillä on sitten keskustelu taas sitten siitä, käynnistetäänkö taas toimi vai ei, joten me taas hukkaamme tässä aikaa. Minä en oikein ymmärrä tätä strategiaa. Minä en ymmärrä, miksi muuttaa strategiaa, joka toimi, pitäisi ylläpitää painetta näitä maita kohtaan. Mutta me nyt annoimme periksi. Haluaisin siis kuulla komissiolta, mitä, miten saamme kellon käyntiin, jos IKAO ei tuota toivottuja tuloksia. Haluan kuulla tämän hyvin, hyvin selvästi koska minä en ymmärrä tätä strategiaa. Ja vielä kerran viittaisin eh, ilmailualaan. Heitä kosketa arvonlisävero. He eivät maksa veroa polttoaineesta niin kuin me kaikki muut. Lentoasemat saavat paljon valtion tukea. Ja on olemassa tiettyä tukea lentoyhtiöille, jotka käyttävät alueellisia lentoasemia. Lentoyhtiöitä tuetaan kaikkialla maailmassa, lentoliikennettä tuetaan kaikkialla ympäriinsä. Ja nyt sitten todetaan, että ilmailualle joutuisi maksamaan jotakin, mutta kun hiilen hinta on sellainen kuin on, mistä me nyt ylipäätään edes puhumme. Ja kun nyt sitten ilmailualalla on vastarintaa, niin sitten me sammutamme kellon. Mitä me oikein teemme täällä Euroopassa? Me sanoimme, että yritykset lopettavat toimintaansa siksi, että meillä on ilmastopolitiikkaa sellainen kuin on. Sehän ei ole ollenkaan totta. Katsotaanpa tosiasioita. Joten minulla ei ole mitään tarvetta tukea tätä Stop the Clock-esitystä eh, komissiolta. Tarvitsen vakuuttavia argumentteja, jotta tekisin niin. Ja lopuksi yhdessä tarkistuksessa, jonka olemme tehneet, haluamme tehdä selväksi sen, että tulopuolella, en tiedä itse asiassa mistä tulosta tässä ylipäätään on kysymys, mutta ollaanpa kuitenkin toiveikkaita, että tulopuolella, ollaanpa teoreettisiakin, me toivomme, että niitä käytetään kansainväliseen ilmastorahoitukseen, mutta kun hinnat ovat menossa alas, tämän tyyppiset teoreettiset tarkistukset eivät ole enää edes tarpeellisia. Vielen dank. Bas on... Kiitoksia Bas Eichhaut ja sitten Kalanan. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja vastaus Bassin kysymykseen, miksi komissio ehdottaa tätä nyt. Vastaus on ihan yksinkertainen. Ne olivat tiukkoina sen suhteen. Ei me missään tapauksessa tule ehdottamaan tätä, emme ryhdy toimimaan, kunnes kiinalaiset uhkasivat, että eivät enää osta Airbusin lentokoneita. Ja tähän se johtuu. Me, mitä tahansa komissio sanoo, niin tämä on se poliittinen todellisuus siellä taustalla. Tämä on tervetullut eh, päätös. Meistä se on hyvä ja olen iloinen Peter Liisen mietinnöstä ja olen samaa mieltä. Jos meidän täytyy tehdä näitä päätöksiä, näitä leikkauksia, niin silloin ne on tehtävä kansainvälisesti ja jos tämä auttaa eh, siinä, että toimintaa saadaan ikaossa, niin sitten hyvä juttu. Korkean tason komitea kokoontuu, katsotaan mitä syyskuussa sitten tapahtuu. Nyt poliittista painostusta on, että päästäisiin maailmanlaajuiseen sopimukseen ja kun katsotaan kansainvälistä lentoliikennettä, niin lentokoneet nyt ikävä kyllä aina lentävät omalta alueelta pois ja sitten niitä verotettava. Toivottavasti yhteisymmärryksen ikäosa päässään ja tällä välin tämä on järkevä ehdotus ja me tuemme sitä. Vielen Dank, Martin. Kiitoksia Martin Kälänen ja seuraavaksi sitten kollega Szymanski. Ist nicht da, dann gehen... ei ole paikalla. No sitten kollega Mathieu Grosch. Ja, vielen Dank, Kiitos puheenjohtaja. En halua toistaa, mitä täällä jo on ilmoitettu. Liikennevälikunnassa olemme voineet käydä keskustelun ja olemme tulleet siihen johtopäätökseen, siihen samaan, mihin täälläkin enimmäkseen on tultu. Ja että mekin olemme ottaneet nyt tiedoksemme sen toivon, että ikaussa tapahtuu jotenkin Kaikki ryhmät tukevat pitkälti komission ehdotusta, kuitenkin viittaavat siihen, että tämä stop the clock saa olla vuoden voimassa, haluamme kuitenkin osoittaa, että jos mitään tulosta ikausta ole saatavissa, ei ole sitten mitään tarvetta avata uutta keskustelun ja pidämme kiinni nykyisistä päätöksistä. Toiseksi, jos on toivoa ikaon yleiskokouksen jälkeen tänä vuonna, että muutoksia syntyy, niin silloin komission tulisi sitten parlamentin kanssa jokaisesta askeleesta keskustella etukäteen lainsäädännön alalla – me emme halua, että meidät saatetaan valmiiden tosiasioiden eteen siksi, että vuonna 2014 on vaalivuosi ja että niistä syistä sitten ei voitaisi käydä keskustelua parlamentin kanssa. Me tiedämme jo, mikä tilanne nyt on ja komission täytyy siis myös tietää tämä. Ja lopullinen kommentti vielä sitten on se, että me kenties Euroopan unionina kahdenvälisissä sopimuksissa, joita meillä on eri alueiden kanssa, voimme tulevaisuudessa voimakkaammin kiinnittää huomiota siihen, minkälaista lainsäädäntöä meillä on tietyillä aloilla. Ajattelen tässä Open Sky-sopimuksia Yhdysvaltojen kanssa, jossa ITS e voitaisiin edustaa voimakkaammin. Joten tämän tyyppisissä neuvotteluissa, joita nyt käydään maailmanlaajuisesti, niissä se voisi helpottaa meidän tehtäväämme ja viedä pois sen vaikutelman, että EU usein, mm, useimmiten avaa ovia näissä kahdenvälisissä keskusteluissa kumppaneiden kanssa. Tämä voitaisiin olla johdonmukaisempia ja voimakkaampia näissä neuvotteluissa. Kiitoksia. Edustaja Grossi sitten Holger Kramer. Ja, vielen dank. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kun tämä komission yllättävä päätös julkaistiin viime vuonna, niin muistan erään keskustelun Peter Liisen kanssa, joka rohkaisi minua. Silloin tehtiin vielä ehdotus, että ei olekaan niin järkevää, vaan kolmansien maisia maita tässä eh, helpottaa ja antaa eurooppalaisten lentoyhtiöiden jäädä yksin, niin minä toivoisin, että hän mietinnössään korostaisi hiukan myös sitä, että tässä tarvitsee ratkaista eh, eh, tilanteen kolmansien maiden kanssa, vaan kuinka järkevää on palata tällaiseen EUn sisäiseen päästökauppaan. Ilmastolle tästä ei ole mitään hyötyä ja kyllä olisi ihan hyvä, jos hetki pohdittaisiin sitä, mikä Euroopan lentoyhtiöiden taloudellinen tilanne on. Se ei ole nimittäin kovinkaan hyvä. Ja uskoisin, että järjestelmä, joka koskee ainoastaan eurooppalaisia lentoyhtiöitä, aiheuttaa enemmänkin ongelmia kuin ratkaisee niitä. Realismista puhuttiin, tästä vaan muutama ö, lause. En usko, että on realistista odottaa, että Yhdysvallat liikkuu tässä asiassa. Ulkoministerin muut muuttuminen ei siellä tule mitään vaikuttamaan. Muistutan vielä, että Barack Obama allekirjoitti lain, jossa yhdysvaltalaisilta lentoyhtiöiltä kiellettiin päästökauppajärjestelmään osallistuminen. Yksikään eu hallinto Yhdysvaltain hallinto ei ole tehnyt vielä mitään kansainvälisiä sitoumuksia. Ulospäin linja on ollut aina sama Bushin hallinnon aikana ja Oban hallinnon aikana, vaan retoriikka vähän erilaista. Ja Bas Eichhout, komissiolla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä näin, koska vuosien ajan olemme ensin vain jättäneet huomiotta kolmansien maiden vastustuksen ja sitten aliarvioineet sen, mitä äh, ne aikovat tehdä. Tämä oli ihan selvää. Martin Kalanankin puhui tästä, että kolmansien maisten äh, uhkaus äh, vastatoimenpiteillä ei ole mikään bluffi. Tässä on kyse painostuksesta ja vastapainostuksesta ja nyt meitä jo uhkaillaan vastatoimenpiteillä. Eli jos me nyt haluamme eh, tehdä päätöksen, niin me emme saa ottaa sitä riskiä, että vuoden kuluttua eh, meillä ei ole vaihtoehtoja toimia kuin että eh, astumme taaksepäin päätöksestä, jota ei voida toteuttaa. Vielä viimeinen sana kustannuksista. Kolmansien maiden vasta-argumentti ei missään vaiheessa ollut järjestelmän kustannukset. Ei koskaan puhuttu päästökauppajärjestelmän kustannuksista. Verrattuna eh, veroihin se on aina halvempi. Tämä lista on ihan tosi tässä, vaan on kyse siitä, että kolmannet maat eivät halua, että EU puuttuu niiden ilmatilaan. EU-komissio ei koskaan huomioinut tätä argumenttia, eikä sitä huomioida myöskään Peter Liisenin mietinnössä. Jos haluamme edetä kansainvälisesti, ja saada aikaan jonkinlainen sopimus millä tahansa välineellä, niin silloin meidän on tunnustettava, että EU ei tässä johda maailmaa. Me emme määrää tätä peliä. Meidän täytyy yrittää tehdä yhteistyötä ja tehdä myös kompromisseja. Ja mahdollisesti päivän päätteeksi tulemme siihen tulokseen, jossa nyt olemme Kööpenhaminan jälkeen, että me emme ole niitä, jotka näyttävät maailmalle, miten asiat hoidetaan. Meidän johtoasemaamme ei tässä hyväksytä ja meillä ei ole myöskään painostusvälineitä käsissä. Euh, Kiitos. Niin en nyt halua palata tähän äänestykseen, jota ITRE, tai oli ITRE-valiokunnassa äänestyksessä tänä aamuna. Siellä äänestitte hyvin suurella enemmistöllä tästä mietinnöstä, ja tämä tarkoittaa sitä, että emme olleet samaa mieltä todellakaan tästä kannasta, jonka Euroopan komissio on ottanut. No, kuitenkin tässä Peter Leesen mietinnöstä puolestaan olen samaa mieltä näiden viimeisten puheenvuorojen kanssa ja sanoisin joillekin kollegoille, että me emme saa olla naiveja. Ja jos meillä ei ole tällaista vastavuoroisuuden periaatetta, niin mennään metsään. Ja on totta, että on olemassa tiettyjä toimenpiteitä, joita on jo tehty ja on, meillä on tiettyjä uhkia, kun ajatellaan vaikkapa Kiinaa, joka pyytää tiettyjä oikeuksia Airbus-koneille. Tämä on hyvä esimerkki ja on totta, olen aivan samaa mieltä kollegojen kanssa, jotka sanovat, että Euroopan unioni ei voi päättää kaikesta maailmasta. Meidän pitää toivoa, että jonakin päivänä olisi mahdollisuus saada aikaiseksi sopimus kolmansien maiden ja Euroopan unionin välillä, mutta sillä välin kuitenkin meidän pitää olla todellakin varovaisia, joten tietysti tuen eh, Peter Lieseriä, mietinnön esittelijää tässä asiassa ja olen samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka eh, sanoivat, että meidän pitää olla varovaisia komission jäsenen päätös on ollut viisas, vaikkakin tiedämme, että kansainvälisen sopimuksen aikansaaminen on äärimmäisen vaikeaa, mutta toivotaan, että jonakin päivänä siihen päästään. Kiitoksia, Vittorio Prodi. Grazie. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tänä aamuna ITRE-valiokunnassa äänestin tätä takapainottamista vastaan ehm, siksi, että minulla on se vaikutelma, että jos valitsemme välineen, joka perustuu markkinoihin, meidän täytyy olla johdonmukaisia. Mutta tämä ei estä minua sanomasta, että Kioton, arvioin Kioton pöytäkirjasta on muuttumassa aina kielteisemmäksi. Me olemme nyt 15 prosentista päästöistä. Niissä maissa, jotka ovat vielä yhteyd- on vielä yhteys Kioton pöytäkirjaan. Jos nyt ajattelen Balin julkilausumaa, josta kollega jo muistutti aikaisemmin. Meidän täytyy jatkaa keskustelua Kioton pöytäkirjasta, uudistaa tätä pöytäkirjaa, jossa mukana täytyy olla myös oikeudenmukaisuus ja tasapainoisuus, kuten myös valinjulistuksessa julistuksessa vaadittiin. Sitten ICAON päästöistä. Koko tämä kaupallisen ilmailun päästöt. Tässä tilanne on erityisen vakava, erityisesti kun otetaan huomioon tämä musta hiili, joka tulee näistä lentokoneista, erityisesti stratosfäärissä. Stratosfäärissä nämä pienet nokihiukkaset säilyvät vuoden parikin vuotta, kun taas troposfäärissä, jossa ilmaston vaihtelut tapahtuvat, niin nämä hiukkaset pysyvät noin viikon ajan. Eli eh, tämä on erittäin vakava ongelma, on erittäin eh, kiire toimia juuri johtuen siitä, miten tämä hiili toimii. Meidän on otettava se huomioon. Ja siksi pyytäisin, että ikaossa, kun keskustellaan tämäkin asia nostetaan esiin, koska mielestäni se on erittäin merkittävä, kun tehdään päätös tämän rajoituksen puolesta, koska tämä on hyvin vakeva tilanteessa, jossa jokainen askel eteenpäin siinä, mitä tiedetään, osoittaa ainoastaan, että tilanne on menossa huonompaan suuntaan ilmaston lämpenemisessä. Bartram. Kiitoksia. Ja sitten komissio saa puheenvuoron Rova Bartram. Good afternoon, uh, good morning. Hyvää huomenta kaikille. Haluaisin käyttää tilaisuutta aluksi kiittääkseni esittelijöitä – sekä ympäristövaliokunnassa että liikennevaliokunnassa hyvin ripeästä työstä asian parissa ja myöskin kaikkia jäseniä siitä, että he ovat perehtyneet yksityiskohtiin, joita on tässä esityksessä. Päättäväinen tapa, jolla tähän tehtävään on ryhdytty, itse asiassa tulee olemaan hyvin hyödyllinen meille kansainvälisesti, koska se selkeästi ilmaisee meidän suuntamme ja se miten me haluamme ikaon prosessin toteutuvan. Meidän esityksemme avainelementti on se, että se on hyvin kapea esitys. Siinä vain mun kysymys artiklasta 16 ja siihen liittyvästä poikkeuksesta. Poikkeuksesta, mikä me missään vaiheessa ole hyväksyneet sitä, että meidän ETS-direktiivimme oikeudellisuus asettaisiin kyseenalaiseksi. On osoitettu, että se on kansainvälisen oikeuden mukainen. Tämän on todennut Euroopan unionin tuomioistuin ja olemme täysin luottavaisia sen suhteen, mitä tulee esityksemme laillisuuteen. Se, että olemme käsitelleet tätä asiaa näin kevyesti, poikkeuksellisella perustalla, tilapäisellä perustalla, sen on luonnollista, koska pyrimme suojelemaan sekä direktiivimme lakimme integriteettiä, että varmistamaan sen, että ei ole mitään vääristymiä, mitään pysyviä vääristymiä eh, lentoliikennealueella, alalla ja sen toimijoiden osalta, olipa kysymys eurooppalaista tai kolmansien maiden toimijoista. Tämä sitoutuminen aikaan ja se, miten ohjaavia me haluamme olla parametrien suhteen, merkitsee sitä, että me, me todellakin käydä jatkokeskustelua, mutta rohkaisisin kuitenkin siihen, että tämä yhden vuoden määräaika ilmoitettaisiin ulkomaailmalle, koska se on avainelementti esityksessämme. Ikao on aina ollut ja pysyy keskeisenä tekijänä politiikan alueella, jotka koskevat ilmaliikenteen päästöjä. Olin yllättynyt kuullessani, että EU pyrkisi ohjaamaan maailmaa, hallitsemaan maailmaa, kun EU epäilemättä on voimakkain monikeskisyyden, monikeskisyyden puolustaja ja maailmanlaajuisten ratkaisujen etsiä. Meidän tehtävämme ovat tavoittamat hyvin pitkälti heijastelleet meidän ulkoista kuvaamme on aika ikävää, kun ihmiset vetäytyvät taaksepäin näistä korkeista arvoista, kun on kysymys siitä, miten määritellään eurooppalaista identiteettiä ulkomailla on prosessi, maailmanlainen prosessi, jolla pyritään tarttumaan ilmaliikenteen päästöihin, ansaitsee sen täyden mahdollisuuden, jonka sillä nyt tällä hetkellä on. Tietyssä määrin on selvää, että ne ihmiset, jotka vastustavat ETS-järjestelmää, ovat kokeneet, että ETS oli sellainen, että se esti edistyksen ikaon puitteissa. Mitä me olemme sitten tehonneet on se, että me olemme nyt poistaneet tekosyyn kumppaneiltamme olla osallistumatta keskusteluihin, jotka tehtävät siihen, että saadaan aikaan maailmanlaajuinen ratkaisu tämän vuoden yleiskokouksessa. Tämä on kesken olevaa työtä, joka täytyy voida ottaa vakavasti, mutta kuitenkin on nähtävä myös tämä tilapäinen poikkeus kutsuna kolmansien maiden kumppaneille osoittaa heidän näyttää, mitkä, mitkä ovat heidän korttinsa. Muussa tapauksessa äh, katsotaan, mitä tapahtuu, katsotaan, mitä voidaan saada aikaan, ja EU on valmis tarttumaan tähän haasteeseen ja ryhtymään kun rakentavasti toimintaan kumppaneiden kanssa. Me tarvitsemme selkeyttä kotona, jos saadaksemme aikaan uskottavuutta, ja olemme hyvin luottavasti nyt matkalla kohti ratkaisua, joka mahdollistaa sen, että teollisuuden toimijat voivat toimia poikkeuksen mukaisesti. Kaikki toimijat, jotka toimivat Euro- siis Euroopan sisäisillä reiteillä, edelleenkin saavat kaikki samat maksut, samat velvoitteet – jotka liittyvät EUn päästökauppajärjestelmään, joten Euroopan markkinoilla ei tule vääristymiä, minkäänlaisia. Yhtäläiset toimintamahdollisuudet, niitä täytyy suojella, tietysti. Sitten muutama sana lopuksi ICAON prosessista. On selvää, että tämän prosessin ja sen tuloksesta on selvää, että on kolme kentällä – Ensinnäkin työ, joka tähtää siihen, että luodaan puitteet, jotka mahdollistavat sen, että keskustelu voi kypsyä ja että on olemassa erilaisia MBMiä, jotka luovat mahdollisuuden yhtenäiselle maailmanlaajuiselle järjestelmälle. Sitten on tämä yksi mm, maailmanlainen toimenpide, johon pyritään niin, että saadaan aikaan selkeä aikataulu, joka johtaisi maailmanlaajuiseen ratkaisuun. Ja lopuksi on kolmas alue, jossa keskitytään erilaisten toimenpiteiden äh, koriin, jossa on mukana teknisiä toimia ja muita vastaavia toimia. Meidän komissiossa on erittäin tärkeää se, että tulos, joka saavutetaan ikävän prosessissa, on sellainen, että se suojelee meidän politiikkamme ympäristönäkökantaa. Ja me haluamme luottavaisia sen suhteen, että se tarjoaa myöskin yhtäläiset edut luonnolle ja ympäristölle siinä mielessä kuin EUn ETS-järjestelmänne suo. Vielen dank. Paljon kiitoksia komissiolle ja sitten lopuksi annan puheenvuoron Peter Liiselle esittelijälle. Ja. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia kollegoita heidän rohkaisevista sanoistaan. Ähm, noin yleisesti ottaen suurin osahan tuki tätä. Ähm, sitten haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä liikennevaliokunnan ja vielä erään asian haluaisin nostaa esiin, jonka Matthew Grosch äh, lausuntoluonnossaan on nostanut esiin, nimittäin kilpailu. Meidän täytyy varmistaa eurooppalaisen lento liikenteen kilpailukyky, mutta se me mielestäni teemmekin tällä ehdotuksella, koska tietenkin on niin, että kaikki lentoyhtiöt, eurooppalaiset ja muutkin ovat samojen sääntöjen alaisena. Ja Holger Gramenet valitettavasti oli täällä, mutta sanokaa hänelle nyt, että syrjintää ei ole. Meillä on samat säännöt eurooppalaisille ja Euroopan ulkopuolisille lentoyhtiöille. Jos kiinalainen lentoyhtiö lentää Euroopan sisällä, lennon ja jotkut niin tekevät, niin sitten ne maksavat. Ja jos Lufthansa tai Air France lentävät mannerten välisesti, niin ne eivät maksa. Vuonna 2013 vuoden 2012 lennoille. Ja koska se päästöoikeuksien hinta oli hyvin alhainen ja 2012 eh, argumentti siitä, että kilpailun vääristyminen eh, tästä olisi, niin on hyvin heikko, koska tässä on kyse 14 sentistä esimerkiksi ampurista mm, Frankfurtin. Tämä ei koskaan tule muuttamaan kenenkään päätöstä lentää ampurista Frankfurtin käyttää Dubaihin. Jos pystymme eh, varmistamaan sen, että päästökauppajärjestelmä pysyy hengissä, sehän näyttää nyt vähän epätodennäköisemmältä tämän päivän jälkeen, mutta toivon, että näin on, niin sitten on tärkeää, että me löydämme jonkun toisen ratkaisun ja siksi on tärkeää, että tämä ehdotus rajataan yhteen vuoteen. Amerikan hallitus Obama ei kieltänyt Yhdysvaltain lentoyhtiöltä osallistumasta, tämänkin haluan Holger Kramerille sanoa, vaan äh, tässä on ainoastaan määräys liikenneministerille siellä ja tässä pitää neuvotella, äh, eikä sanoa, että amerikkalaisethan eivät äh, liiku ollenkaan. Neuvotteluvaraa on ja se on hyödynnettävä. Sitten tuo ilmatila-argumentti on siellä kyllä mainittu minun mietinnössäni ja Olga Kramerin tulisi se lukea. Siinä sanotaan paljonkin siitä. Sitten Paas Aikhautille, hänkään ei ole täällä enää. Ah, siellä Paas, kuuntelehan. Pitäisikö puhua englantia? Ei, minä puhun saksaa. Hyvä Paas, poliittisista syistä vihreiden nyt täytyy sanoa, että me, nost- me eh, tässä liputamme, että olemme ainoita oikeita ilmastonsuojelijoita, mutta lukekaa ympäristö kansalaisjärjestöjen eh, kommentit. Nekin sanovat, että jos tätä ehdotusta ei hyväksytä, niin koko asia räjähtää käsiin. Minä nyt eh, vetoan vihreiden vastuuseen eikä populismiin, että ne, he kuuntelisivat, mitä ympäristöasiantuntijat sanovat. Ne sanovat nimittäin, että tätä kannattaa tukea. Ja viimeisin ja tärkein asia sanoi komission taholta. Se on kaksi eri vaihtoehtoa, miten tilanne eh, etenee ikaossa. Joko ja tämän puolesta meidän on taisteltava. Joko löydetään kansainvälinen ratkaisu, sitten eh, tämä kannatti joka tapauksessa. Jos kansainvälistä eh, ratkaisua ei löydy, niin sitten Mustapekka siirtyy pois EUlta. Remove the excuse, sanoi komissio. E, kun puhun kiinalaisten tai muiden kanssa, niin he sanovat aina, että me haluamme kansainvälistä sopimusta. Ja minä sanon heille, että vaikka EU ei olisikaan, niin ette, saa, koska, ette olisi kuitenkaan saanut aikaan kansainvälistä sopimusta, koska EUlla ja Kiinalla Yhdysvalloilla ja Kiinalla on esimerkiksi erilaiset näkemykset. Nyt niiden täytyy sitten työstää näitä näkemyksiä. Jos syyskuussa ei päästä yhteisymmärrykseen, niin sitten ne eivät voi enää sanoa, että me haluamme kansainvälisen sopimuksen, vaan me voimme sanoa, että te pilasitte tämän ja siksi me toiminen niin kuin direktiivissä me sanotaan. Tämä on kaksinkertainen mahdollisuus. Me pääsemme eroon tästä mustasta pekasta ja meillä on realistinen mahdollisuus saada aikaan kansainvälinen sopimus. Se ei tule olemaan täydellinen, mutta se tulee varmasti edistämään ilmastonsuojelua ja se on sen väärti. Kiitoksia. Vielen Dank, Peter Liese. Kiitoksia Peter Liise näistä loppusanoista. Ja Tämän mietinnön tarkistuksen määräaika on 28. tammikuuta kello 12. Sitten meillä on keskustelu tarkistuksesta 18. helmikuuta, 26. helmikuuta äänestetään ympäristövaliokunnassa ja noin suurin piirtein ajattelimme, että huhtikuussa sitten äänestetään tästä täysistunnossa, joten on aika tiukka aikataulu. Kiitän keskustelusta ja kommenteista ja tapaamme jälleen kello 15 täällä salissa ja jatkamme ympäristövaliokunnan kokousta.